Dear friends. Hyvät ystävät. Aloitamme. Aloitamme konferenssin. Haluaisin toivottaa kaikki osanottajat tervetulleeksi. Muistutan osanottajia siitä, että meillä on tulkkaus käytettävissä kaikilla EU-kielillä. Voitte valita oikean kanavan kutakin kieltä varten. Tervetuloa Euroopan parlamenttiin. Toivon, että meillä on täällä hyvä konferenssi ja toivon, että kaikki parlamentit voivat hyvin osallistua tilaisuuteen. Annan puheenvuoron nyt Euroopan parlamentin varapuhemiehelle Dimitris Papadomoulikselle avausta varten. As. Kiitos puheenjohtaja. Euroopan parlamentin varapuhemiehen ominaisuudessa, joka vastaa sukupuolten tasa-arvosta, olen iloinen nähdessäni niin monet teistä täällä tänään. Tulette kokoontuneet yhteen keskustelemaan tästä tärkeästä aiheesta. Euroopan unionissa usein ajatellaan, että koulutusjärjestelmämme on sellainen, että se kohtelee kaikkia tasa-arvoisesti. Kaikkialla maailmassa tytöt todennäköisemmin saavat epätodennäköisemmät koulutusta kuin pojat, mutta kuitenkin tytöt tuntuvat pärjäämään paremmin silloin, kun on kyse varhaiskasvatuksesta. Ja monessa tapauksessa tytöt ovat myöskin enemmistössä, kun on kyse korkeakoulutuksen saaneista, tutkintonsa suorittaneista nuorista. Naisten oikeuksien ja tasa-arvon suhteen meidän pitäisi keskustella vielä piilevistä epätasa-arvon aiheuttajista koulutuksessa kolmansien maiden tuomata haasteita tietystikin vielä eri asia. Uskon voimakkaasti, että eurooppalaisissa maissa, kaikissa eurooppalaisissa maissa, meidän täytyy pyrkiä puuttumaan eriarvoisuuteen – ottaen huomioon sen, että tytöt pärjäävät hyvin koulussa mukaan luettuna matemaattisilla aloilla ja luonnontieteellisillä aloilla, ja nuorten naisten urakehitys täytyy tarkastella. Meillä on edelleenkin enemmän tiede- ja matematiikka- ja teknologiapuolella miehiä, jotka ovat valmistuneet saaneet tutkintonsa kuin naisia, ja miehet saavat parempaa palkkaa ja parempia työpaikkoja näillä aloilla. Voimmeko ratkaista tämän monimutkaisen kysymyksen täällä tänään? Emme välittömästi yhdessä yössä, mutta olen optimistinen, olen toiveikas. Ja toivon, että pian tämä ongelma voidaan ratkaista. Ja jälleen kerran toteaisin, että nähdäkseni on erittäin tärkeää kuunnella asiantuntijoita, jotka ovat tänne kokoontuneet. Meidän täytyy pohtia yhdessä, kuinka yhteiskunta mukaan luottuna opettajat voivat vaikuttaa niihin valintoihin, joita tytöt ja naiset tekevät. Ilomielin myöskin kuuntelen jäsenvaltioista tulevien henkilöiden kokemuksia mukaan ottuna laajentamismaata. Toivon, että tämän aamupäivän mittaan voimme yhä sitoutuneemmin keskus, pystyä keskustelemaan naisten ja tyttöjen ongelmista. Meidän täytyy olla mahdollisuus voimannuttaa heitä koulutuksen avulla. On hienoa myöskin, että voin jäädä kuuntelemaan tämän konferenssin johtopäätöksiä. Kiitoksia siitä, että sain pitää tällä puheenvuoron. Eh, Kiitoksia varapuhemies Papadimoulikselle. Kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan puheenjohtaja tulee tänne myöhemmin keskustelemaan ja jatkaa keskustelua meidän kanssamme. Haluaisin hänen puolestaankin toivottaa teidät tänne tervetulleeksi. Meillä on täällä tänään 62 parlamentin jäsentä, miehiä ja naisia, lähinnä naisia, he tulevat 18 jäsenmaasta sekä Norjasta ja vielä kuudesta laajentumismaastakin. Ennen kuin annan puheenvuoron komission jäsen Jourovalle, joka on täällä vieressämme avaamassa tilaisuutta, minulla on kunnia esitellä teille hyvin rohkea tyttö. Hyvin rohkea tyttö. Hän on luultavasti paras esimerkki merkki meille. Paras henkilö, joka korostaa meille sitä, kuinka tärkeää on kouluttaa tyttöjä ja poikia tasavertaisesti ja ottaa naisia Euroopan unionissa koulutuksen kautta. Viime vuonna hänet palkittiin Euroopan digitaalisen Euroopan vuoden digitaalisen tytön palkinnolla – ja hän voi kertoa meille tärkeistä asioista. Manon van Horebeke, ole hyvä. Hallo allemaal. Ik... Hei kaikki, olen Ma- Manon van Horebeke, olen 11-vuotias ja lokakuussa voitin palkinnon, European Digital Girl-palkinnon. Ja haluaisin, että tytöt, tytöt, tytöt olisivat aktiivisemmin mukana teknologiassa ja minä olenkin todella aktiivinen näissä kysymyksissä. Tänä vuonna aloitin itse ensimmäistä vuotta keskiasteella ja minulle tämä oli iso askel, koska tulen sellaista koulusta, missä meillä on älykkäitä äh, laitteita käytössä ja otin sitten tämän ison askeleen ja tarvitsinkin hiukan tällaista, mutta mikä minun viestini oikeastaan on, on, että tämän päivän lapset ja teini-ikäiset ovat tulevaisuus ja teknologia on myös tulevaisuutta, koska teknologia koskee ihan kaikkea. Sitä löytyy älypuhelimista, taloista, kodeista, autoista, jääkaapeista ja siksi onkin tärkeää, että myös koulussa saamme enemmän teknologista opetusta, koska me oppimme ajattelemaan, luomaan ajattelemaan luovasti ja ratkaisemaan ongelmia. Tätä kaikkea tarvitaan todellakin keskiasteen asteen opetuksessa. Ja tämä alkoi minun kohdallani niin, että Code Dorse on tällainen paikka, johon ihmiset kokoontuvat netissä ja voivat oppia ohjelmoimaan. Ja tämä oli ensimmäinen kerta, kun minä opin ohjelmoimaan ja huomasin, että minä pystyn tähän ja olen niin kiehtynyt Eh, innostunut tästä kaikesta, enkä enää voinut lopettaa koko ohjelmointia ollenkaan. Minusta on myös mukavaa ohjelmoida robotteja ja muuta tällaista. Ja valokuvassa ihan tässä alhaalla, minulla on tämä laite nyt mukanakin tässä kädessäni, ja se on ensimmäinen robotti, jonka olen itse tehnyt. Olin silloin kahdeksanvuotias. Ja se olikin alku kaikille teknologiainnostukselleni. Ja nyt olen itse tämän, opetan tätä samaa muille, opetan muita lapsia kode, koodaamaan, ohjelmoimaan ja autan, jos he ovat jotenkin, eivät pääse eteenpäin jossakin ongelmassa. Ja oli tällainen tilaisuus, jossa oli yrityksiä mukana lapsia ja silloin en kyllä vielä pystynyt ohjelmoimaan. Ja sinä päivänä me siis opimme ohjelmoimaan näiden yritysedustajien kanssa Ja sitten olin innostunut, kun pystyinkin tähän sitten kesäkuussa. Tein, olin yhteistyössä Nelly Kruusin kanssa tämän Koderdojon kanssa. Ja minä olin tehnyt hänelle filminkin ja hän ajatteli, että hän ei koskaan pystyisi tätä tekemään, mutta meillä oli kaksi tuntia aikaa ja hän oli hyvin aktiivinen ja teki kovasti työtä ja lopulta hänkin pystyi tähän komissaari. Ja hän ajatteli, että ei mutta kuitenkin pystyi päivän lopuksi ja se oli kyllä mukavaa nähdä. Että hän siis oppi sen. Ja sitten vielä lopuksi vielä yksi vetoomus mielelläni teille täällä Euroopan parlamentissa. Nimittäin teknologia on todella välttämätöntä keskiasteen koulutuksen nykypäivänä ja meillä on suuri tarve tällaiselle koulutukselle ja opetukselle. Kiitoksia, että kuuntelitte. Voitte seurata minun tekemisiäni myös blogissa. Se on mielestäni ihan myös mukavaa. Manon, Kiitos. Manon, toivotan oikein loistavaa tulevaisuutta sinulle. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron komission oikeus kuluttajasuoja ja tasa-arvokysymyksistä vastaavalle edustajalle Vera Jourovalle. Hyvät Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Ennen kuin aloitan puheeni, haluaisin kertoa, että minulla on oikein mukava olla nyt tämän viimeisen puheenvuoron jälkeen. Kun kuuntelin Manonia, niin minun täytyy tunnustaa eräs pohdinta omalta osaltani. En muista kuinka kauan sitten näin lapsen. Minun ympärilläni on vain vakavia aikuisia koko ajan. And I think this is not a good... Uh, Minusta tämmöille ei ole hyvä, että meitä ympäröi ainoastaan vakavat aikuiset, kun itsekin olen vakava aikuinen. Minusta tämä on oikein hienoa, että kuulemme nuorten, nuoren sukupolven, nuorten tyttöjen tarttuvan näihin haasteisiin. Ja jotkut heistä ja toivon, että monet heistä sitten olevat tulevaisuudessa teknologian maailmassa toimimassa. Se luultavasti tulee meitä auttamaan parantamaan taloudellista tilannetta ja elämän tasoa Euroopassa. Tulemme heitä tarvitsemaan. Kiitoksia. Kiitoksia tästä. Hyvät naiset ja herrat, näin maailmanlaajuisen naistenpäivän aattona minusta on hienoa tulla kertomaan teille tänne naisten, tilanteesta naisten oikeuksista. Euroopassa on tehty merkittävä edistystä kohti naisten ja miesten välistä tasa-arvoa. Olemme yhdistäneet resurssejamme ja välineitämme. Laillisia poliittisia ja rahoitusvälineitä on käytetty, jotta saadaan muutoksia aikaan. Laillinen ja oikeudellinen tilanne on merkittävästi parantunut, eikä vähiten EU-lainsäädännön ansiosta naisia ja miehiä ei voida syrjiä työpaikkaan hakemisessa, koulutuksessa, sosiaaliturvassa tai palvelujen ja tar- tavaroiden saannissa. Tämä on tärkeää, että lainsäädäntö tällä lailla saadaan elämään, saamme puhallettua elämään. Euroopassa rohkaisemme naisia työ, töihin, joka lisää heidän itsenäisyyttään. Ja olemme tehneet työtä niin, että työ- ja perhe-elämä voidaan yhdistää naisille ja miehille. Meillä on lainsäädäntöä vanhemmuusvolomasta, lastenhoidosta ja erityyppisistä muista ohjelmista. Edelleen suojelemme naisia ja tyttöjä väkivallalta ja tästä on lainsäädäntöä koskien uhrien oikeuksia. Tuemme myös kansallisten hallitusten kampanjoita ja hankkeita, jotka joilla pyritään torjumaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Tänä päivänä naiset ovat hyvin koulutettuja paremmin kuin koskaan ennen. Naiset ovat innovatiivisia ja yrittäjähenkisiä. Aloitamme kampanjan, jolla rohkaistaan erityisesti nuoria naisia lähtemään tieteen urille ja teknologia opintoihin. Manonin suusta juuri kuulimme, hän on todella Euroopan digitaalityttö vuodelta 15. Olemme häneltä kuulleet hyvää esimerkkiä. Kiitän häntä. On paljon on tehty, mutta paljon on vielä tehtävänä, että saadaan tasa-arvo todellisuudeksi ja tehdään loppu tästä väkivallasta. Haluaisin muistuttaa vielä jäljellä olevista haasteista. Viimeisten PISA-tutkimuksen tulosten mukaan tieteessä ja matematiikassa välit tyttöjen poikien välillä ovat pieniä ja, ja erot vain pienenevät 15-vuotiaiden tyttöjen ja poikien taso on sama, mutta tytöt ovat yleensä enemmän huolissaan matematiikasta eikä luota itsensä niin paljon. Tuloksena tästä naisia ei ole riittävästi tieteen, matematiikan ja insinööritieteiden puolella. Miehillä, miehiä on enemmän, selvästi enemmän kuin naisia. 50 prosenttia, 63 prosenttia tieteen ja matematiikan opiskelijoista ovat miehiä, vaikka naiset opiskelevatkin näitä aloja, ei ole niin, ei ole niin odotettavissa, että he työskentelevät näillä, näillä aloilla. Miehet ovat näillä aloilla paljon enemmän edustettuja 2,6 miljoonaa miestä ja 1,3 miljoonaa naista. Naisia on vain 20 prosenttia insinööreistä ja tietotekniikan asiantuntijoista. On harmillista, että menetetään tieteen alan kykyjä, joita niin paljon tarvitaan työmarkkinoilla. Naisten ja heidän kykyjensä avulla Euroopasta voi tulla kilpailukykyinen maailmanlaajuisesti. Kouluilla ja yliopistoilla on merkittävä rooli, kun pyritään edistämään tasa-arvoa naisten ja miesten välillä. Erityyppisillä toimilla, kuten kurssin sisällön säätämisellä voidaan asiaan vaikuttaa. Minä ja komission jäsenä Ratsic teemme työtä tasa-arvon puolesta näillä aloilla. Sitten mitä tulee haasteisiin työmarkkinoille ja yhteiskunnassa, suurin osa tytöistä ja pojista sopeuttavat käyttäytymisensä ja tapansa siihen maailmaan, jossa he elävät yhteiskunnassa ja taloudessa – on, on saatava aikaan toiminta, muuten tilanne ei muuta. Tytöt on opetettava olemaan kunnianhimoisia. Loppujen lopuksi kuitenkin tytöt luultavasti saavat 60 prosenttia vähemmän palkkaa kuin pojat. Luultavasti naiset, tytöt opiskelevat ahkerasti, luultavasti paremmin kuin pojat, mutta todennäköisesti hän tulee kuitenkin työskentelemään osa-aikaisesti tai keskeyttämään uransa pitäkseen huolta toisista hänellä on vähän mahdollisuuksia edetä urallaan. Ja loppujen lopuksi hänen eläkkeensä on 40 prosenttia alhaisempi kuin hänen äh, poikaluokkakavereidensa. Kun teidän tyttärensä on valittava lasten ja pomojen välillä, kun teidän lastenne äh, puoliso voi ottaa vanhem... Niin voiko teidän tyttärenne puolisot ottaa van, vanhem, vanhempainlomaa Nämä ovat niitä kysymyksiä ja haasteita, joita edessämme on. Meidän on ponnisteltava vielä ahkeremmin ja otettava mukaan eri sidosryhmät politiikasta, mediasta, koulutusalalta niin, että saadaan aikaan tasa-arvoisen Euroopan agenda. Haluaisin tukea jäsenvaltioiden ponnisteluja ja haluaisin, että kaikki toimijat tulevat mukaan. Meidän on tehtävä loppu eroista koulutuksesta, palkoissa, palkoissa ja eläkkeissä ja päätöksenteossa naisten ja miesten välillä. Haluaisin myös, että, nais, että Euroopassa myös torjuttaisiin paremmin väkivaltaa naisia vasten yleissopimus, joka käsittelee tätä asiaa, on hyvä alkupiste meille kaikille. Kaikkien jäsenvaltioiden tulisi ratifioida tämä yleissopimus. Minä tulen pitämään kiinni siitä, että Euroopan unioni on edelleen hyvä paikka naisille ja on esimerkkinä maailmalle naisten ja miesten tasa-arvokysymyksissä. Tulemme jatkamaan kansainvälistä työtämme ja tukemaan tyttöjen ja naisten voimaannuttamista kehitysmaissa Euroopan hakemaissa ja naapurimaissa. Haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia ja naisten asioiden valiokuntaa teidän sitoumuksestanne, kun edistetään tasa-arvoa. Olen oikein iloinen siitä, että voin juhlia kansanvälistä naisten päivää teidän kanssanne tänään. Odotan innolla yhteistyötä tulevaisuudessa. Kiitoksia. Jourova, Kiitoksia, Rova Jourova. Teillä onkin tästä sitten lähetystötilaisuus kello 12.30. Nyt haluaisin toivottaa teidät vielä tervetulleeksi. seuraavana näemme Hawa Ibrahimin videon. Hän, oli ihmiso- hän on ihmisoikeusjuristi ja hän sai Saharov-palkinnon vuonna 2005. Kuten tulette näkemään, hän antaa esimerkki siitä, mikä merkitys on naisten koulutuksella ja voimaanottamisella. Kiitoksia. Toinen virstan kilpi, virstan pylvästä. Nyt taas on naisten päivä. Aihe Euroopan parlamentissa on naisten ja tyttöjen voimaannuttaminen koulutuksen kautta. Parempaa aikaa tällä ei olisikaan ollut. Onnittelut. Minä koillisval, Koillisessa valtiossa Nigeriassa, Hinan kylässä. Minusta sattumalta sain koulutusta. Minusta tuli juristi, asianajaja vahingossa. Mein opettamaan Harvardin yliopistoon myös ihan vahingossa ja tällä hetkellä toimin Jordanian kuningaskunnassa hänen kuninkaallisen korkeutunsa prinssi Hassanin kutsusta myös varmasti ihan vahingossa, mutta tämä vahinkoa ei olisi mahdollista elämässäni ilman koulutusta. Kun tänään juhlamme tätä päivää, veto, me täällä puhumme toisillemme, jotka täällä istumme, ja meidän pitäisi pohtia miljoonia tyttöjä, joilla ei ole tilaisuutta saada koulutusta. Miettikäämme hiukan mielessämme, mistä on kyse. Mitä minä voin tehdä? Mitä sinä voit tehdä? jotta yksikin lapsi saisi lisää koulutusta. Ja ne, jotka ovat tehneet jotakin tai niin paljon, niin mitä me vielä kaiken lisäksi voimme tehdä? Ja minä haluaisin ehdottaa, että miettisimme vaikka osallistavaa koulutusta, joka, jos otetaan mukaan uskonto, perinne, otetaan huomioon myös uudet teknologiat ja sosiaalinen media ja miten me voimme kouluttaa enemmän tyttöjä kautta maailman. Mielestäni uhka maailmassamme on terrorin pelko ja ääriliikkeiden aiheuttamat pelot. Nämä tytöt kaikki pystyvät määrittelemään tulevaisuuttamme ja minä haluan meidän nyt miettivän, että jos panostamme heihin – niin silloin panostamme vielä syntymättömään äh, ihmiskuntaan. Haluan vielä sanoa, että olen todella kiitollinen tästä tilaisuudesta puhua teille ja toivotan teille onnellista kansainvälistä naistenpäivää 2015. Kokoonnutaan yhteen ja juhlitaan sitkeyttämme, ihmisarvoamme ja välitetään eteenpäin rakkautta, anteeksiantamusta tälle vielä syntymättömällekin sukupolvelle. Kiitoksia. Bueno, pues para finalizar eh, esta... Tämän ensimmäisen alustuskierroksen päätteeksi haluaisin kiittää komission jäsentä Jourovaa ja Euroopan varapuhemiestä. Papadimullista. Heidän on jatkettava nyt parlamentaarista työtään ja kiitän heitä siitä, että he halusivat jakaa tämän hetken meidän kanssamme. Nyt aloitamme ensimmäisen keskustelupaneelin. Sillä aikaa kun osallistujat tulevat tänne paikoillensa, haluaisin kertoa teille menettelystä, kuinka voitte osallistua keskusteluun ja käyttää puheenvuoroja sen jälkeen, kun nämä alustukset on pidetty. Euroopan parlamentin jäsenille on tämä sama menettely kuin aina valiokunnissa puheenvuoron pyyntämisessä. Kansallisten parlamenttien edustajien osalta teillä on siellä pöydällänne lomake, jonka kautta voitte rekisteröityä, mikäli haluatte osallistua keskusteluihin. Täällä käytävien päässä on vahtimestareita ja he voivat äh, käydä hakemassa puheenvuoropyyntönne. Ensimmäisessä keskustelussa äh, käytetään sinistä lomaketta puheenvuoroa pyytämistä varten ja toisessa keskustelussa vaaleanpunaista ja kolmannessa keskustelussa käytetään keltaista puheenvuorolomaketta. Teillä on pöydällänne nämä eriväriset lomakkeen ja todelle, jos haluatte käyttää puheenvuoron ensimmäisessä keskustelussa, käyttäkää sinistä väriä, toisessa paneelissa vaaleanpunaista ja kolmannessa keltaista. Puheenvuorojen aika on rajoitettu kolmeen minuuttiin niin, että mahdollisimman monet osallistujat voisivat käyttää puheenvuoron. Y, y una vez informado, de, <clears throat> informado del, del procedimiento. Ja nyt kun olen tästä puheenvuoron menettelystä kertonut, niin voimme aloittaa ensimmäisen paneelin. Annan puheenvuoron herra Korille. Hän on UNICEFin Brysselin johtaja ja hän esittelee meille lasten oikeuksia koskevan asiakirjan. Haluaisin kiittää teitä, että olette tulleet tänne ja saatte nyt puheenvuoron. Olkaa hyvä. Gracias. Members of the uh, European Parliament. Kiitoksia Euroopan parlamentin jäsenet, kansallisten parlamentin edustajat, arvoisa Mano, arvoisat vieraat, hyvät naiset ja herrat. Ensinnäkin haluaisin kiittää naisten oikeuksien ja tasa-arvoasian valiokunnan puheenjohtaja Karsia Peres ja myöskin kulttuurivaliokunnan puheenjohtaja Arva Kosta siitä, että he ovat valottaneet sitä, kuinka tärkeää on tyttöjen ja naisten voimaanottaminen koulutuksen kautta, samalla kun juhlistamme kansallista naisten päivää. Huolimatta siitä, millaista lapsista on kyse, onpa sitten kun on kyse tytöstä. Koulutus ei ole mikään luksusasia, yleisyysasia. Se on perus ihmisoikeus. Mitä rajoja ei pitäisi olla? Rajata, tulotaso ja vammaisuus eivät saa olla esteenä koulutuksella. Yhdenkään lapsen tulevaisuutta ei saa rajoittaa hänen sukupuolensa vuoksi siksi, että hän on tyttö. Vaikeina taloudellisena aikoina tytöt aivan liian usein ensimmäisenä otetaan pois koulusta. Tytöt otetaan varhaisemmassa vaiheessa pois koulusta kuin heidän, hänen veljensä, mikäli ylipäänsäkään pääsee kouluun alun perinkään. Tytöt todennäköisesti saavat vähemmän palkkaa kuin miespuoliset kollegansa, mikäli hän ylipäänsä ansaitsee ollenkaan rahaa työllään. Ilman laadukasta peruskoulutusta hän todennäköisesti menee hyvin varhaisvaiheessa naimisiin, usein vastoin tahtoaan, hän todennäköisemmin kuolee synnytykseen. Hän tuskin saa itse terveitä lapsia. Ja hän tuskin pystyy lähettämään lapsiaan kouluun. Siksi tämä noidan kehä, eriarvoisuuden noidan kehä vain syvenee. Olemassa valtaisaa näyttää siitä, että tyttöjen keskiasteen koulutus voi olla erittäin voimakas muokkaava voima sekä tyttön itsensä teidän yhteisönsä kannalta. Tämä on nähty esimerkiksi kehitysmaissa hyvin selkeästi. Tyttö, joka on saanut useamman vuoden koulutuksen, menee naimisiin neljä vuotta myöhemmin, ja hän saa todennäköisesti 2,2 lasta vähemmän kuin muut tytöt. Tutkimus, joka kohdistui 50 maahan, havaitsi, että PKTn kasvu 40 vuoden aikajänteellä on 0,37 prosenttia korkeampi niissä maissa, joissa tytöt pääsevät todellisemmin kouluun. Siksi koulutus on erittäin tärkeä asia, kun halutaan saada aikaa mielekästä muutosta yksi ihminen kerrallaan. Yhdestä sukupolvesta toiseen tätä työtä tehdään. Siitä huolimatta monia esteitä on edelleenkin tänäkin päivänä. Esteitä hankaloittavat edistystä Uusia ja vanhoja haasteita on edelleenkin, jotka kohtavat tyttöjä. Kuinka perheellä on varaa lähettää tyttö kouluun, mikäli koulutus on liian kallista? Entä sitten naisten roolimallit ja stereotypiat? Mikäli tytöt saavat koulutusta, kuinka he voivat saada käytännön kokemusta, joka on tarpeen, mikäli haluaa työpaikan? Kuinka voimme varmistaa, että tytöt ylipäänsä tietävät heidän oikeuksistaan? Nämä, tytöt koskevat, nämä kysymykset koskevat tyttöjä kaikkialla, sekä eu että muualla. Kuten tiedätte, UNICEF tekee työtä kehittyvissä maissa, Euroopan unioninkin tuella, jäsenvaltioiden tuella. Se pyrkii keksimään innovatiivisia ja tehokkaita tapoja, joilla voidaan tarttua näihin haasteisiin ja parantaa tyttöjen oikeutta saada koulutusta. Mitä me yhdessä voimme saada aikaan Euroopan unionin tasolla? Mikäli Euroopassa tytöillä annetaan tietoa, osaamista ja itseluottamusta, joka auttaa heitä toteuttamaan täyden potentiaalinsa, kuten Manon tänään osoitti, samalla voimme edistää naisten poliittista ja sosiaalista osallistumista ja auttaa naisia uskomaan heidän omiin kykyihinsä. Tämä on tavoite, johon voidaan päästä vain ainoastaan, mikäli aktiivisesti edistämme tyttöjen ja naisten oikeuksia. UNICEF on kehittänyt lasten oikeuksien koulutuksen työkalupakin, joka mahdollistaa sen, että joka ikinen lapsi, mukaan ottana tyttö, kaikki tytöt, otetaan koulutuksessa huomioon. Tämä parantaa naisten ja tyttöjen mahdollisuutta saada koulutusta. Tämä työkalupaketti on sellainen, johon, johon liittyvä tiedotuslehdykkä on jaettu myöskin teille kokousasiakirjan joukossa. Tyttöjen täytyy tietää ensinnäkin oikeuksistaan. Tämä on yksi asia. Ja sitten ne täytyy oppia oikeuksensa kautta. Ja sitten kolmas osatekijä on tässä se, että heidän täytyy oppia, jotta he voivat edistää oikeuksiaan. Sadat Euroopassa koulutukset käyttävät innoittavisia halpoja toimia parantaakseen tuloksia mukaan luettuna kaikkiin vähäosaisempien koulutussa. Tyttöjen integraation ja oikeuksien edistäminen koulutusohjelmissa, oppikirjoissa ja muiden oppimismateriaalien yhteydessä on erittäin tärkeässä asemassa, kun pyritään parantamaan sukupuolten tasa-arvoa. Taisten oikeuksien oppimispuun ensimmäinen osa on juuri tämä. Että lapset tietävät, tytöt tietävät oikeuksistaan tohtori Rodriguez laatii mietintöä juuri naisten oikeuksien valiokunnan nimissä asiasta. Uskomme että erittäin tärkeä mennä vielä pidemmälle. Meidän täytyy oppia oikeuksien kautta. Tämä tarkoittaa sitä, että muutetaan oppimisympäristöä niin, että oikeudet ovat osa jokapäiväistä elämää, eikä pelkästään yksi oppitunti tai yhden oppitunnin aihe, vaan päiväisessä elämässä mukana. Me uskomme, että esimerkiksi tyttönoikeuksien kunnioittaminen pitäisi ottaa mukaan koulujen toimintatapoihin. Pitäisi olla mekanismi, jolla edistetään demokraattista osallistumista tyttöjen keskuudessa esimerkiksi sukupuolten tasa-arvo kouluneuvostoissa siten, että tytöt ja pojat ovat yhtä lailla edustettuina. Tämä on yksi askel eteenpäin. Oikeuksien kautta oppiminen usein johtaa siihen, että opitaan oikeuksien puolesta oikeuksia edistävällä tavalla. Mehän näimme juuri Manonin hienon esimerkin hän voi toimia paikaisesti, kansallisesti ja globaalisti, maailmanlaisestikin asian eteenpäin vieniä. Koulujen pitäisi antaa tilaa kriittiselle ajattelulle silloin, kun on kyse sukupuolten eriarvoisuudesta kyse. Ja sitten tätä ajattelua täytyy pistää täytäntöön, toteuttaa käytännössä ajattelun tuloksia. Nyt EUn pitäisi enemmänkin sitoutua tekemään yhteistyötä kansallisten viranomaisten kanssa – Nykyinen komissio voisi pohtia sitä, miten tätä voitaisiin edistää. mikä haluamme voimaan ottaa tyttöjä koulutuksen kautta EU-ssa, meidän pitäisi siirtää keskittyminen pois määrästä ja enemmän paneutua laatuun. Keskimäärän EU-ssa 83 prosenttia nuorista naisista vähintäänkin suorittaa keskiasteen koulutuksen 78 prosenttia miehistä. 60 prosenttia yliopiston loppututkinnon suorittaneista on naisia. Sitten huolimatta määrään, määrään tuijottaminen peittää taakseen todelliset eriarvoisuuden tekijät. Koulutuksen laatu on ensiarvoisen tärkeä. Siksi me uskomme, että koulutuksessa pitäisi ottaa kokonaisvaltainen lähestymistapa lasten oikeu- oikeuksien osalta saada koulutusta. Ja kaikki, tasa-arvon pitäisi olla osa koulujen toimintakulttuuria, ei pelkkä yhden oppitunnin tai oppiaineen asia. Yhdistyneessä kuningaskunnassa 3300 koulua tällä hetkellä on rekisteröitynyt Rights Respecting Schools Award-palkinnon alaisuuteen erityisestikin lapset ja tytöt, opettajat, vanhemmat, perheet ja yhteiset on, on laimettaista haluttu saada mukaan kehittämään opetusmenetelmiä, esittämään kriittistä ajattelua keskustelemaan, ratkaisemaan ongelmia, parantamaan koulutusta, parantamaan koulutusohjelmia, opettajien koulutusta ja myöskin laatimaan opet- opetussuunnitelmia niin, että sukupuolten väliset eriarvoisuudet voidaan poistaa. Varhaiskasvatuksen täytyy satsata, mikäli otan sukupuoli, tasa, sukupuolten kannalta tasapainoinen yhteiskunta ja perheelämä aikaan. Mikäli halutaan tarttua koko niin jotta voi löytää tyttöjen voimaannuttamisessa, meidän täytyy tehdä suoraan työtä tyttöjen ja naisten kanssa ja myöskin poikien miesten kanssa, per, vanhempien, yhteisöjen, instituutioiden, koulujen ja päätösten tekijöiden kanssa. Olipa sitten kyse talouselämästä, poliittiselämästä tai sosiaalisesta ympäristöstä. Ja vielä lopuksi, miksi tämä on niin tärkeä? Voimaanottaminen on tullut muodostunut yleiseksi käsitteeksi. Siitä huolimatta sana power, voima, on ja- jakautunut erittäin eriarvoisesti eri puolilla maailmaa ja sukupuolten kesken, kuten tiedämme tänä päivänä, kun me keskustelemme voimanottamisesta Euroopan paljon, Se johtuu siitä, että me uskomme siihen, että voimanottaminen on edelleenkin keino, jolla pystytään poistamaan yhä kasvaa eriarvoisuutta maailmasta ja EUsta, meidänkin jäsenvaltioistamme. Erityisestikin valta on hyvin kaukana ulot, tyttöjen ja naisten ulottamattomissa monissa, monilla puolella, monissa paikoissa eri puolilla maailmaa. Tyttöjen ja lasten kaikkialla pitäisi pystyä vapaasti tekemään päätöksiä tasavertaisina kumppaneina. Naisten ja tyttöjen täytyy olla tasavertaisina päätöksentekijän yhteiskunnassa. Kun Malal Yusuf sai, sai Saharov-palkinnon 2013 ilmaisi hyvin. Miksi koulutus oli niin tärkeä? Hän vastasi kysymykseen toteamaan seuraavalla tavalla. Nyt siteran häntä. Hän puhui Euroopan parlamentin täysistunnossa. Voimakasta maata ei pidä arvioida sen mukaan, kuinka paljon siinä on sotilaita ja laivastoa, vaan pikemminkin täytyy katsoa, missä maassa on kaikkein korkein luku- ja kirjoitustaito, missä maassa on kaikkein koulutetuimpia ihmisiä, mitkä maat antavat kaikkein parhaat perusoikeudet ihmisille, mitkä maat antavat tasavertaisen aseman miehelle ja naiselle. Maa, jolla on taitavaa ja koulutettua väestöä, on todellinen supervaltio. Tämä on jälleen kerran yksi syy, miksi täytyy investoida lapsiin, investoida koulutukseen ja kehitykseen kauttaaltaan ja ottaa huomioon EUn myönteiset kokemukset kokonaisvaltaisen koulun käsitteen osalta. Lasten oikeuksien edistäminen on mahdollisuus, tilaisuus EU:lla jäsenvaltioille, eikä meillä ole tilaisuutta hukata tätä tilaisuutta. Kiitoksia hyvin paljon. Thank you, Mr. Cori, for your words. Kiitoksia, herra Kori, näistä sanoista. Meistä on todella tärkeää ymmärtää, että koulutus voi muuttaa maailmaa. Se voi muuttaa mieliä. Nyt annan puheenvuoron seuraavalle puhujalle. Hän on Eve Ensler. Hän ei varmastikaan tarvitse juurikaan esittelyjä. Rova Ensler on amerikkalainen kirjailija ja naisten oikeuksien aktivisti. Hän on tunnetuin näytelmästään vaginamonologit ja hän on myös perustanut VDin, maailmanlaajuinen liike, jolla pyritään lopettamaan naisiin kohdistuva väkivalta. Huomenta erittäin hienoa olla täällä tänä aamuna puhumassa tyttöjen ja naisten aseman parantamista, voimaannuttamista koulutuksen kautta. Voisin sanoa paljonkin tänä aamuna. Minä olen kiinnostanut kovasti täällä kaikki, mitä olen kuullut ja mitä on sanottu. Yksi asia, mitä olen viime aikana paljonkin miettinyt, on, että kaikki kaikki ne vuodet, kun on tehnyt työtä naisten kohdistuvaa väkivaltaa vastaan 20 vuotta, olen matkustellut ehkä 70 maassa. Ja oikeastaan kaikkein tärkeintä on, että tyttöjen koulutus ehkä on ihan olennaisin juttu, mitä voidaan tehdä, jotta väkivalta naisia tyttöjä kohtaan päättyy, mutta samanaikaisesti väkivalta heitä kohtaan vaikuttaa täysin myös koulutukseen. Nämä kulkevat tavallaan menet estakaisin keskenään äh, koulutus liittyy ratkaisevalla tavalla tasa arvoon ja joskus kaikkein uhkaava, uhkaavin asia patriarkaatille on koulutettu tyttö tai tytöt, koska he eivät ole vain intohimoisia emotionaalisia, vaan äh, loistavia, vaan myös anteliaita. Ja kun he oppivat, he levittävät tätä oppiaan yhteisöönsä. Kun kouluttaa yhden tytön, kouluttaa koko yhteisön, niin kuin me sanomme. Mutta haluan puhua hiukan myös väkivallasta, koska on niin monia paikkoja täällä Euroopassakin, missä kiusaaminen, häirintä, seksuaalinen hyväksikäyttö toteutuu. Tätä listaa voidaan jatkaa, sukupuolien silpominen. Tämä kaikki vaikuttaa tyttöjen koulutukseen Tehän tiedätte USAssa ja uskon, että täällä tilanne on hiukan samanlainen. 300 000 naista joutuu hyökkäyksen uhriksi kouluissaan Keniassa tytöt joutuu lopettamaan koulutuksensa, kunniamurhia tapahtuu Afganistassa, on lapsi, morsiamia ja vaikka mitä. Mitä lapset, no, naiset haluavat? He haluavat koulutusta, joten meidän pitää tarkastella erilaisia yhteyksiä koulutuksen ja väkivallan välillä naisia kohtaan. Nyt kerron, mitä uskon syvästi itse. Minä olen nyt matkustanut monien vuosien ajan ja olen nähnyt, mitkä ovat syitä väkivallalle. Ja suoraan sanottuna tässä Tämä johtuu siitä, että puuttuu seksuaali- sukupuolikoulutusta. Tästä on vaikea puhua kaikkialla maailmassa, sitä on vaikea puhua täällä Euroopassakin, mutta jos me emme opeta tytöille ja pojille, mitä terve seksi on, mitä terveet suhteet ovat, miten tutustua omaan kehoonsa, miten määrätä siitä, mitä suostuminen tarkoittaa, mitä keskinäisyys tarkoittaa, vuorovastaisuus nuoressa iässä jo. Me emme muuten opeta heille tasa-arvoakaan, koska niin paljon mitä tytölle tapahtuu koulutuksenkin yhteydessä on kyse sitten, että joutuu tilanteeseen, missä kohtaa aggressiivista häirintää, seksuaalista häirintää, jos he eivät ole oppineet nuorempana jo oikeuksistaan, he eivät sitten kykene puolustautumaan. Haluan antaa vain tästä esimerkin. Kongossa meillä on ohjelma, jossa on uskomattomia naisia mukana meillä on kuusi kuukautinen ohjelma yhdeksänkymmentä naista tulee paikalle he ovat selviytyneet äärimmäisestä seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja väkivallasta ja se on todella hieno esimerkki kongon naisista he ovat oppineet ähm, oikeuksista he ovat oppineet lukemaan kirjoittamaan, mutta tähän liittyy myös iso sukupuolikoulutusosuus. Tytöt oppivat tuntemaan kehonsa, oikeutensa, oppivat nautinnosta, oppivat tarkastelemaan itseään, ne oppivat kunnioittamaan kehoaan. Enkä voi sanoa teille, kuinka radikaalilla tavalla tämä ohjelma on vaikuttanut joka ikiseen seikkaan koulutuksessa, koska monet tytöt, jotka tulevat mukaan tähän ohjelmaan, he eivät tiedä, että he voivat määrätä omasta kehosta, he eivät tiedä, että he on oikeassa, sanoa ei tai kyllä, he eivät tiedä, edes mikä heidän kehonsa on. Ja tämä koulutuskasvatus alkaa nyt tihkua kaikkeen koulutukseen, jota he saavat City of Joy-yhteisössä tapasin siellä viimeisellä luokalla olevia, kun he olivat vuoden olleet koulutuksessa ja palanneet sitten sinne uudestaan ja kaikki puhuivat sitten omasta elämästään ja kertoivat. Ja sattumalta kysyin, onko joku teissä nyt jossakin suhteessa, sanoin, että ei, ei tällä hetkellä Meille opetettiin täällä City of Joyssa, että meidän pitää arvostaa omaa itseämme ja meidän pitää miettiä koulutustamme, itseämme, riippumattomuuttamme ja kun tapaamme poikia, jotka ovat yhtäläisiä kuin me, jotka arvostavat meitä, niin silloin voimme alkaa jonkinlaisen suhteenkin, mutta he ei ole vielä löytynyt sellaista. Ja ajattelen, että tämä oli ihan aika uskomatonta, kun he olivat oppineet kun keskusteltiin kaikista kysymyksistä sukupuolikysymyksiin liittyen, he oppivat oikeuksia. Siksi ei voida erottaa tätä koulutusta ja tietoa sukupuolista oikeuksista ja kehottaisin kaikkien. On tällaista häveliäisyyttä, me pelkäämme puhua seksistä, mutta todellakin niin monet ratkaisevan tärkeistä asioista, jotka liittyvät väkivaltaan, liittyvät siihen, että ei ymmärretä seksiä, pojat eivät tiedä mistä on kyse, hyppäävät tyttöjen päälle, hyökkäävät hei, heidän päälleen, koska ovat epävarmoja itse ja meidän pitää kaikkien tavallaan laajentaa tätä näkemystämme ja päästä pois pelostamme ja tarkastella syvällä olevampia kysymyksiä, jotka jo, johtavat tähän sukupuolten väliseen väkivaltaan. Vielä lopuksi haluaisin sanoa nimittäin. Me puhumme tyttöjen koulutuksesta paljon, mutta mielestäni yksi sellainen asia, jota emme ajattelekaan, on pitkän aikavälin vaikutukset siitä, että tyttöjä ei kouluteta, kuinka äh, vahingoittava se on kaikille yhteisöille. Jos emme tytöille opeta varhaisessa vaiheessa, että heillä on oikeus oppia, heillä on oikeus olla tutkijoita, tiedemienaisia, heillä on oikeus olla johtajia ja samanaikaisesti heillä on oikeus olla äitejä. Jatkuvasti kuitenkin näemme järjestelmissä maailmassa, vaikka tytöt saavatkin koulutusta, he jäävät pois työmarkkinoilta, he eivät ole johtoasemissa, koska ihan alusta lähtien me emme kerro heidän elämänsä merkitystä ja arvoa. Kiitos. Muchas gracias. Eh. Kiitoksia, Rova Entzler. Edustaja Koratsa naisten asioiden valiokunnasta ei voinut tulla tänne nyt kokoukseemme omasta tahdostaan riippumattomista syistä johtuen, joten aloitamme keskustelun nyt. Tätä ennen kuitenkin haluaisin lukea teille lyhyen, lyhyen tarinan. Euroopan parlamenttien Espanjan toimisto järjestää tällaisen mikrotarinakilpailun koskien naisten ja miesten tasa-arvoa, jonka otsikkona oli Nainen, ei sen enempää eikä vähempää. Ja, ja tässä konferenssissa on, sopii lukea voittajan tarina. Luen sen teille nyt. Del siglo XIX al siglo XXI sen nimenä on vuodesta 1900-2000-luvulla. Isoäitini kasvoi ilman äitiä. Hänelle ei opetettu kirjoittamaan kirjeitä rakastajilleen äitini luki. Hän ei saanut opintoja valmiiksi, koska hänen veljensä eivät halunneet opiskella, eikä nainen voinut olla sen enempää kuin miehetkään minä. Ja siskoni olemme yliopistossa opiskelleet ja tuo, te tyttärin haluaa lähteä Marsiin veljen tytörtä ei, vielä ole, ei ole vielä olemassa, mutta edelleen kudon hänelle tulevaisuutta ilman rajoja. Tenemos una lista bastante extensa eh, y como... No niin, aika pitkä puhujalista ja kun aloitimme aika myöhään, niin otamme tästä nyt viisi puheenvuoroa ensin ja loput otamme sitten seuraavien paneelien keskusteluihin. Kahden minuutin puheenvuorot. Ensimmäisenä annan puheenvuoron Rova Martta Matraille. Hän on Unkarin parlamentista. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia siitä, että sain puheenvuoron arvon kollegat. Mikäli keskustelemme asioista ja teemme yhteistyötä, voimme saavuttaa mitä tahansa. Koulutusjärjestelmä täytyy muuttaa sellaiseksi, että ne antavat ihmisille mahdollisuuden saada niin paljon koulutusta kuin vain mahdollista ja niin paljon kuin kukin vain pystyy oppimaan. Meidän täytyy voida oppia. Meidän täytyy antaa kansalaisille mahdollisuus kehittää itseään ja menestyä. Unkarissa olemme pyrkineet varmistamaan naisten oikeudet ja pyrimme tämän varmistamaan esimerkiksi sillä, että perhe-elämä ja työelämä voidaan paremmin sovittaa yhteen. Miehet ja naiset ovat tasa-arvoisia. Tämä on kirjattu jo meidän perustuslakiimmekin. Me suojelemme myöskin ihmisiä, jotka ovat vammaisia tai muuten vähäosaisia. Naiset tarvitsevat apua. Esimerkiksi mikäli haluaa opiskella tai käydä töissä ja saman aikaan perustaa perheen. Naiset tarvitsevat tukea ja me pyrimme naisia auttamaan tässä. Nuoret naiset, joilla on lapsi kotona, saavat helpotusta elämäänsä he saavat tukea, mikäli haluat mennä esimerkiksi yliopistoon, niin saavat äh, erityisopintotukea tällaisessa tapauksessa. Olemme suunnitelleet muitakin toimia naisten aseman edistämiseksi niin, että naiset voivat opiskella, vaikka heillä olisikin jo lapsia. Kaikin keinoin pyrimme helpottamaan naisten elämää. Unkarin hallitus tulee nyt ja jatkossakin tekemään kaikkeensa, jotta tasa-arvoa voidaan edistää. Kiitoksia siitä, että sain puhua täällä ja haluan onnitella kaikkia tämän konferenssin osallistujia. Gracias. Ahora tiene la palabra la señora Irene. Kiitoksia. Seuraavana Irene Mavronavikala. Hän edustaa Kyproksen laitosta ja hän on ihmisoikeuksien ja tasa-arvon valiokunnan jäsen. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε, κυρία Πρόεδρε. Kiitoksia tästä mahdollisuudesta puhua, hyvä puheenjohtaja. Haluaisin sanoa, että stereotyypit ja mentaliteetit löytyvät kyllä kaikista maista, enemmän tai vähemmän kehittyneistä. Kyproksella meillä on stereotyyppiin ja mentaliteetteihin liittyviä ongelmia, kuten monissa muissakin maissa. Meidän mielestämme on tärkeää tar- kouluttaa opettajia niin, että opettajat välittäisivät tasa-arvoa koskevan viestin hyvin lapsille. Ja että lapset ymmärtäisivät, että ei ole olemassa mitään naisten ja miesten ammatteja, vaan on ainoastaan ihmisiä, jotka pärjäävät paremman tieteessä ja toisia, jotka ovat parempia toisenlaisissa ammateissa. Ei sukupuolella ole mitään tekemistä sen kanssa, mitä opiskellaan, vaan pikemminkin kunkin yksilön mentaliteetin ja kykyjen kanssa. Jotkut ovat parempia tieteissä, toiset kielissä. Yritämme edistää tätä tasa-arvomentaliteettia koulussa. Olemme aloittaneet tämän hiljattain, koska havaitsimme, että tällä on tarvetta. Omassa maassani, kuten olette nähneet, tuloksista naiset ovat yliopistojen sisäänpääsykokeissa kymmenellä ensimmäisellä sijalla, mutta kun he ovat valmistuneet yliopistosta, he katoavat työmarkkinoille. He eivät osallistu ollenkaan. Ja tämä johtuu siitä, että ajatellaan, että naisten on jäätävä kotiin ja korkeintaan työskennellä pikkuisen jonkun verran vaan, mutta tietty rajan asti, mutta ei sen enempää. Meille on tärkeää, että järjestetään seminaareja opettajia ja kouluttajia varten ja myös, myös lapsille ja vanhemmille. Tämä on tavoitteenamme vuoteen 2018 asti. Mielestämme tämä on tärkeää, koska näin voidaan vaikuttaa mentaliteetteihin ja stereotyyppeihin. Kiitoksia. Gracias. Kiitoksia. Seuraavana Euroopan parlamentin nimissä näistä asioiden valiokunnasta edustaja Ajuto. Tänään vietetään erittäin merkittävää päivää. Näin voimme muistaa tärkeitä tavoitteita, joita naisia varten on jo ollut ja jotka on vielä saavutettava, jotta naiset saavat täyden osuutensa yhteiskunnassa. Mutta meillä on vielä paljon tehtävänä Koulutus on varmasti avainasemassa niin, että naiset voivat olla täysin itsensä ja käyttää kapasiteettiaan yhteiskunnassa ja työelämässä. Varmasti on paljon tehtävänä vielä niin, että saadaan kurottua umpeen kuilu erityyppisen syrjinnän ja erojen välillä. Ajattelen tässä erityisesti niitä kaikkia naisia ja tyttöjä Euroopassa, jotka saavat poikkeuksellisen hyviä tuloksia opinnoissaan ja osoittavat olevansa erittäin päteviä ja kykeneviä Nämä ovat todellisia huippuosaajia, joista meidän on syytä olla ylpeitä. Kuitenkin kaikki koulun ja yliopiston ponnistukset vaikuttavat häipyvän tuuli, taivaan tuulin, kun ta- työelämään lähdetään. Ajattelen kaikkia niitä tyttöjä, jotka Italiassa esimerkiksi, vaikka heillä on ollut erittäin hyvät tulokset yliopistossa, heidän työllisyystasonsa on äärimmäisen alhainen, erityisesti Etelä-Italiassa. Eikä työpaikka silloin, kun se löytyy pystyy vastaa pätevyyttä eikä, eikä myöskään palkan osalta vastaa näitä suoritettuja opintoja. Meidän olisi tehtävä työtä sen eteen, että Euroopan unionissa asetetaan lainsäädäntöä ja kannustetaan jäsenvaltiota toimimaan niin, että tällaiset esteet jäävät taakse. Toivon, että tänä vuonna tästä talosta tulisi apua ja saataisiin jonkinlaista edistystä aikaan. Kiitoksia. Muchas gracias, señora Jutto, en nombre... Kiitoksia, edustaja Jutto. Maltan parlamentista seuraavana Giovanna De Bono. Thank you, Madam Chair. Good morning, ladies. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, minun uskoakseni tämä kysymys on kaikkien ponnistelujemme ytimessä, kun pyritään tasa-arvoon. Niin kauan kuin eriarvoisuutta on, ja puuttuu mahdollisuuksia koulutukseen silloin. Päätavoitteena edelleenkin jää saavuttamatta. Suuria askeleita tietenkin on pystytty ottamaan jäsenvaltiosta varmistettaisiin, että perinteisen opetuksen koulutuksen saanti taataan molemmille sukupuolille. Tämä on avannut uusia mahdollisuuksia naisten suuremmalle osallistumiselle työmarkkinoilla kautta EUn. Kuitenkaan tämä ei ole vielä tarinan loppu kun pyritään sukupuolten väliseen tasa niin ei pidä pääty, pysähtyä yliopistoihin. Tytöt ovat saaneet monenlaisia taito, taitoja ja sitten kuitenkin ne jotenkin pölyttyvät, eivät, eikä niitä käytetä. Siksi pitää varmistaa, että yhtäläiset mahdollisuudet ovat edelleenkin tehokas käsite, joka toteutuu koko naisen elämän aikana. Naisen ei pidä olla vain asemassa ottaa vastaan koulutusta, ala- ja keski- ja yläasteella äh, ja yliopistokoulutuksessa, vaan koulutusta pitäisi olla koko elämän ajan. Vain tällä tavalla tämä arvokas inhimillinen voimavara voidaan täysin käyttää hyväksi. Siksi minä uskonkin, että uudelleenkoulutus naistenkin kohdalla on ratkaisevan tärkeää, jos haluamme pitää naiset tuottavassa työllisyydessä ja näin he voivat oppia elämänsä aikana uusia taitoja ehkä päästä takaisin työmarkkinoille jonkun pitkittyneen poissaolon sy- syyn takia. Uskon, että myöhemminkin elämässä tarvitaan kunnianhimoisempia tavoitteita ja meidän pitää tehdä enemmän, jotta rohkaisemme myös vanhempia naisia lisäämään pätevyyttään, taitoaan ja muita kykyjään, joita heillä jo on. Näin voidaan varmistaa, että naisilla jatkossakin on merkittävä rooli yhteiskunnassa. Heille pitää antaa kaikki mahdollisuudet käyttää hyväkseen älyään, toimia täysin riippumattomasti itsenäisesti mukaan lukien taloudellinen itsenäisyys ja loppujen lopuksi näin he vaikuttavat perheidensä ja yhteiskuntiensa hyvinvointiin mahdollisimman pitkän aikaa. Kiitos. Thank you. Eh, Kiitoksia. Seuraavana puheenvuoro Serbian parlamentin Visna Navarakin Vikille. moram da vas ispravim vesna marković potovane dame i gospodo potovani predstavnici europskog parlamenta kolege narodni poslanici na poetku elim da izrazim zadovoljstvo zbog uea na ovoj konferenciji ali i zbog mogunosti da govorim o ovako vanoj temi. rjeenje mnogih problema olen iloinen että voin osallistua tähän konferenssiin ja tähän näin tärkeään keskusteluun. Meillä on valtava haaste. Ratkaisu edellyttää koulutusta. Tätä kautta naiset voivat hyödyntää oikeuksia. Näin voimme saada heihin yhteyden ja voimme taata naisten riippumattomuuden ja itsenäisyyden ja voimme tehdä kunnollisia päätöksiä. Kyseessä ovat haavoittuvat ryhmät, erityisesti sellaiset naiset, jotka asuvat maaseudulla tai jotka ovat vammaisia tai jotka eivät voi käyttää oikeuksia, koska usein he eivät edes tiedä niiden olemassaolosta. Serbiassa huolehdimme myös pienistä tytöistä, jotka eivät tunne omia oikeuksiaan ja pyrimme opettamaan heille niitä ja tekemään lopun syrjinnästä naisia kohtaan ja syrjivästä käytännöstä. Toki vielä on paljon syrjintää, joka johtuu sukupuolesta tai sukupuolista suuntautumisesta tai sosiaalista tilanteesta. On paljon tehtävää, jotta tämän tyyppiset ongelmat saadaan ratkaistua. Meidän on torjuttava myös naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja taistella stereotypioita vastaan. Valitettavasti tämän tyyppisiä stereotypioita vielä on olemassa koskien eri ryhmittymiä. Erityisesti romaniväestön osalta heillähän ei ole kovin korkea koulutustaso eivätkä tytöt käy siellä koulua ollenkaan. Valitettavasti tällaisten stereotypien kautta syrjintä naisia kohtaan vain lisääntyy. Meidän olisi todella keskityttävä aivan jo e- alkuopetuksessa, esiopetuksessa ja peruskoulussa näihin asioihin. Näin vain voidaan saada aikaan naisten ja miesten tasa-arvo ja poikien ja tyttöjen välinen kunnioitus. Meidän on keskityttävä kaikkein haavoittuvien ryhmien naisiin, jotta hekin voisivat hyötyä koulutuksesta. Meidän olisi pyrittävä takaamaan tällainen tasa-arvo niin, että mm, järjestämme konferensseja ja puhumme romaninaisille naisten ja miesten tasa-arvosta ja naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Olemme ratifioineet mm, Euroopan neuvoston yleissopimuksen, joka koskee perheväkivaltaa ja väkivaltaa naisia kohteen. Olemme myös käyttäneet erityyppisiä mekanismeja. jotta saataisiin lainsäädäntöjä ja määräyksiä, joiden kautta voidaan tasa-arvo taata kaikilla toiminnan tasoilla mukaan lukien koulutuksessa. Kiitoksia. Del, del Parlamento Euro- Kiitoksia Euroopan parlamentin jäsenenä, naisten asioiden valiokunnan jäsenenä ja kulttuurivaliokunnan valo, varapuheenjohtaja Mikaela Sovrova, olkaa hyvä. Děkuji, vážená paní předsedkyně. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Kiitoksia siitä, että sain puheenvuoron. Haluaisin uutena Euroopan parlamentin jäsenenä toivottaa teidät kaikki tervetulleiksi. Olen Euroopan parlamentin kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan jäsen Tsekin maalta. Kun olin Tsekin maan parlamentissa, minä pyrin edistämään koulutuskysymyksiä – ja pyrin varmistamaan sen, että kaikilla lapsilla on tasavertaiset mahdollisuudet saada koulutusta, koska koulutus on ensiarvoisen tärkeää, mikäli halutaan varmistaa, että ihmiset voivat pitää kiinni oikeuksistaan. Olen henkilökohtaisesti tuenut, tukenut hanketta, jolla pyritään varmistamaan intialaisten lasten, varsinkin tyttöjen, koulutuksen saanti. Minä muistan monen tytön nimenkin kun heihin tutustuin ja moneen heistä olen edelleenkin yhteyksissä. Olen pyrkinyt auttamaan lapsia muutoinkin Euroopan ulkopuolella, koska muualla kuin Euroopassa tilanne on yleensä paljon huonompi kuin täällä meillä. Usein sanotaan, että koulutus on erittäin tärkeä asia ja menestyksen avain. Rouva Hawa Ibrahim niin ikään totesi, että juuri koulutus auttoi häntä tarttumaan tilaisuuteen. Koulutus ei ole asia, jonka voi saada sattumalta, vaan kyse on asiasta, jossa yhteiskunnan täytyy tukea lapsia. Eikä ihmisten kannata pelätä tyttöjä tai naisia siksi, että naiset ovat niin fiksuja. Meidän täytyy itse hankkia koulutusta. Meidän täytyy kaikkia, kaikki mahdolliset tilaisuudet hyväksemme saadaksemme koulutusta. Yliopistossa on tällä hetkellä enemmän naisopiskelijoita kuin miespuolisia opiskelijoita. Eikä tämä ole sellainen asia, mikä olisi ongelma. Ei, naiset haluavat opiskella. Katsotaanpa vuoden 2015 PISA-tutkimuksen tuloksia, tai vuodelta 2012 tuloksia. Tuloks, tulokset osoittavat, että naispuoliset opiskelijat saavat parempia tuloksia aikaan kuin miehet, mutta kyse on myöskin motivaatiosta, innostuksesta. Ei minua huolestuta se, etteivätkö tytöt voisi tarttua tilaisuuteen. Kuitenkin minulla on joitakin huolia, koska naisilla on muitakin rooleja. Naiset haluavat hankkia lapsia, he haluavat hankkia perheen. Ja tästä syystä joskus syntyy ristiriitoja naiset haluavat käydä töissä, mutta samanaikaisesti haluavat olla äitejä. Ja tämä on erittäin tärkeä asia myöskin yhteiskunnan kannalta. Yhteiskunnan täytyy auttaa naisia saamaan aikaan kuuluisen tasapainon työ- ja perheelämän välille. Meidän täytyy tässä suhteessa edistää asioita myöskin Euroopan parlamentin kautta. Kiitoksia. Tämän keskustelun päätteeksi eh, vähän seuraaville toisia keskusteluja ja kollegoilla on mahdollisuus puhua, mutta nyt lopuksi annan puheenvuoron Rova Basni Metille. Hän tulee Turkista. Hän on koulutuksen, oikeuden ja kehityksen ministeri ja nykyään parlamentin jäsen. Teşekkür ediyorum değerli katılımcılar. Öncelikle bu toplantının Hyvät naiset ja herrat, haluaisin aluksi sanoa, että vilpittömästi toivon, että tästä kokouksesta syntyy konkreettisia tuloksia. Tämä on loistava tilaisuus, missä voimme vaikuttaa myönteisen muutoksen puolesta monien naisten kohdalla. Haluaisimme, että naisten merkitysvalta lisääntyisi kaikilla elämän alueilla. Ja tämän tyyppiset foorumit, jotka tänään, jotka tänään pidetään, ovat tärkeitä. Vuosien ajan naisilta on otettu pois kaikki oikeus olla mukana politiikassa osassa elämässä. He eivät edes voineet tai ovat taistelleet kuitenkin näiden asioiden puolesta 1800-luvulta lähtien, mutta tämä päivä on erilainen. Naisten kysymyksiä ei enää nähdä ongelmina, jotka naisten pitää ratkaista, vaan ne ovat yhteiskunnallisia ongelmia. Turkissa, kun ajatellaan viimeistä 12 vuotta, sukupuolta sukupuolten välinen tasa-arvo on todella ollut esillä ja olemme nähneet huomattavia edistysaskeleita. Turkki on toiminut syrjintää vastaan, erilaisiin toimenpiteisiin on ryhdytty juridisella puolella, institu- institutionaalisesti ja myös muilla aloilla tässä kamppailussa ju- lailliset muutokset tekivät tietä huomattaville muutoksille johtaen siihen, että naiset pääsivät mukaan politiikkaan, hallinnollisiin rakenteisiin ja niin edelleen. Haluaisin jakaa muutamia tilastotietoja teille. Aikahan on tietysti vähän. 2012 meillä oli 24 parlamentin jäsentä ja naisten edustus olisi 2007 50 naista pääsi parlamenttiin ja edustus oli 9,1 prosenttia. 2011 vuonna naisten määrä oli 79 ja tämä on 14,4 prosenttia parlamentista. Seuraavat vaalit pidetään kesäkuussa ja haluaisimme nähdä huomattavan hyppäyksen eteenpäin. Haluaisimme saada enemmän tukea ja aktiivista naisilta seuraavissa vaaleissa. Mitä enemmän naisia tulee politiikkaan, sen enemmän he ovat mukana päätöksenteossa, sitä enemmän voimme poistaa konkreettisia ja abstrakteja esteitä, mutta sukupuolta sukupuolten välinen syrjintä on vallalla myös kaikkein edistyneimmissä yhteiskunnissa, mikä tarkoittaa, että toimenpiteitä tarvitaan kiireellisesti ja ripeästi toimia. Epätasa-arvo, joka kohdistuu naisiin, voidaan poistaa vain moniarvoisen demokraattisen yhteiskunnan kautta. Olen ollut mukana politiikassa pitkään ja olen taistellut tasa-arvon puolesta sukupuolta sukupuolten välillä. Minä tiedän, että solidaarisuus naisten kesken on ihan ratkaisevan tärkeää. Vuoropuhelu, tiedottaminen, avoimet kanavat, niillä kaikilla on ratkaiseva merkitys taistelussamme, koska meillä on vieläkin varsin pitkä tie kuljettavanamme joitakin välivaiheita on edessä, mutta loppupiste todellakin on vielä hyvin kaukana haluaisin sanoa, että yksi ongelma, joka Turkissa on ollut esillä pitkän aikaa ja siihen pitää tarttua, kuten tiedätte, meidän alueillamme on konf- varsin vakavia konflikteja ja on monia kysymyksiä, joita pitää pystyä ratkaisemaan. Kun ajatellaan naisten tilannetta konfliktialueella, meidän pitää olla enemmän tässä mukana. Turkki on isännöi tällä hetkellä kahtakin miljoonaa Syyrian pakolaista. Ja kuten te tiedätte, naiset ja lapset kärsivät aina eniten sodista ja konflikteista. Ikävä kyllä. YK on lukujen mukaan 85 prosenttia pakolaista ovat naisia ja lapsia. Suurimman osan, enimmäkseen he ovat kaikkein köyhintä yhteiskunnan osaa. He tarvitsevat koulutusta, he tarvitsevat tukea, Turkki on käyttänyt 5 miljardia dollaria näiden pakolaisten hyväksi ja tällä hetkellä edelleenkin tuemme heidän majoitustaan ja muita perustarpeitaan. Annamme heille ilmaista koulutusta muun muassa kun taistellaan naisten oikeuksien puolesta, poliittisen osallistumisen puolesta, minä tiedän, että meidän täytyy toimia enemmän pakolaisnaisten hyväksi, koska he todella tarvitsevat tukeamme. Tarvitaan solidaarisuutta, tarvitaan enemmän vuoropuhelua, jotta varmistamme seidän, että heidän elämänsä pystytään parantamaan. Kiitoksia Rova Miment. olemme tietoisia tästä problematiikasta, josta puhuitte. Mutta jos ylitämme puheaikoja näin paljon, niin sitten muut osallistujat eivät voi osallistua keskusteluun, joten Meidän on osoitettava solidaarisuutta toisiamme kohtaan ja siksi pyydän, että pidämme tiukasti kiinni puheajoista. Ja näin voimme sitten mahdollistaa laajemman keskustelun. Seuraavana aloitammekin tämän aamuisen toisen paneelin. Kyseessä ovat haasteet, jotka liittyvät laadukkaaseen koulutukseen tasa-arvoisen pääsyyn. Meillä on kolme osallistujaa tässä paneelissa. Annan heille välittömästi puheenvuoron. Ensimmäisenä heistä Rova Vinkele. Hän on entinen Latvian hyvinvointiministeri ja tällä hetkellä kulttuurin ja tiedevaliokunnan jäsen Latvian parlamentista. Olkaa hyvä. Thank you, Chair, Madam. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää huomenta kollegat. Nykypäivän realiteetit edellyttävät sitä, että ei riitä, että on yhdeltä alta pätevyyttä. Nyt on muuttumassa tämä ymmärrys asiasta, ja tätä on ollut erittäin vaikea sulattaa entisessä neuvostomaissa mukaan luettuna Latviassa. Neuvostokaudella elämä oli paljon yksinkertaisempaa. tilanne oli seuraavan kaltainen – 22-23 iässä, sai tutkinnon ja sitten teki, sai tiettyä osa osaamista ja pätevyyttä ja sitten teki töitä naisten tapauksessa 55-vuotiaaksi saakka. Nykyään koulutuksen laatua testataan ei pelkästään tutkinnon avulla, vaan nyt ei tätä saa huippuyliopistosta tutkinnon, vaan pikemminkin tarkastellaan yksilön kykyä mukautua ja sopeutua työmarkkinoille. EU mukaan luettuna Latvia on keskittymässä yhä enemmän älylliseen talouteen. Tämä edellyttää huippuosaamista ja teknologiaa. Monissa maissa, kuten Latviassa, miehet osastat hyvin vähän vain perheelämään. Tästä seurauksena on se, että että naisilla ei ole tasavertaisia mahdollisuuksia perheelämän ulkopuolella. Suuressa määrin tämä vastuun eriarvoinen jakautuminen perustuu vahvoihin miesten ja naisten roolien stereotypioon ei pelkästään yksityisellä puolella, mutta myöskin ammattielämässä. Stereotyypit perustuvat lähinnä arvojärjestelmiin ja käsityksiin. Käsityksiä ei voida muuttaa pelkästään lainsäädännöllä. Stereotypiat johtavat myöskin sukupuolten erotteluun koulutusalalla Latviassa. Naiset omavat suhteessa hieman korkeamman koulutuksen kuin nais, miehet, mutta naiset ovat aliestostettuina teknologia-aloilla sekä koulutuksessa että työmarkkinoilla on sama tilanne. Latviassa vain 26,3 prosenttia teknisen tai luonnontieteellisen alan opiskelijoista on naisia, mutta taidealoilla, humanitaarisilla aloilla ja terveydenhoidossa naisten osuus on miltei 90 prosenttia. Monet esteet ovat edessä vielä naisia, kun he ovat elinikäistä koulutusta. Julkinen sektori ei voi tyydyttää tarvetta varhaiskasvatukselle tai lasten päivähoidolle. Siksi naiset käyttävät enemmän aikaa kotona lastenhoitoon ja siksi heillä on huonommat mahdollisuudet saada koulutusta ja palata työmarkkinoille tai huonommat mahdollisuudet saada jatkokoulutusta. lähinnä nuoret saavat koulutusta. Monilla, joilla ei ole koulutusta, on myöskin huono motivaatio opiskella. Naiset eivät osallistu myöskään etäopiskelun, koska heidän on vaikea sovittaa yhteen työ- ja perheelämää. Täyspäiväiset opinto on mukautettu työmarkkinoiden tarpeisiin. Tämä tarkoittaa sitä, että siellä keskitytään teknisiin taitoihin, jotka ovat stereotyyppisesti miesten aloja. Vaikka Latvia on pieni maa sekä koon että väestömäärän suhteen, julkisten palveluiden saatavuus, mukaan elinikäinen oppiminen, jatkokoulutus on jakautunut eriarvoisesti. Aikuiskoulutusohjelmiin pääsy on hankalaa etäoppiminen ei ole vielä kovinkaan yleistä. Ja varsinainen täyspäivän opiskelu on kallista. Kuljetuskustannukset esimerkiksi maaseudulta koulutuslaitoksiin ovat suuret. Latvian naiset ovat suuressa vaarassa joutua työttömiksi. Työvoimatoimistoilla on erityisiä ohjelmia – pätevyyden hankkimiseksi. Työvoimatoimisto voi ottaa tukea ihmisiä, jotka kuuluvat tähän riskiryhmään. Toinen merkittävä ongelma on motivaation puute. Ihmisillä ei ole motivaatiota hankkia uusia taitoja ja sopeutua työmarkkinoille. Valtiolta ja kunnilta puuttuu rahoitusvaroja ihmisten tukemiseksi. Joskus ei myöskään ymmärretä tarjota näitä palveluita. Ihmiset eivät tiedä näistä palveluista. Nämä ongelmat eivät ole yleisiä pelkästään Latviassa. Niitä on muuallakin. Niitä löytyy kaikkialta EU-sta, vaan mikäli tarkastan tilannetta kaikkialla EU-ssa, voimme löytää parhaat ratkaisut. Lopuksi haluaisin mainita jotakin myönteisiä esimerkkejä Latviasta. Nyt jo viidettä vuotta osittain valtion omistama teleliikennealan yritys Lat Telecom on kouluttanut ikäihmisiä, antanut heille tietokonekoulutusta. Vanhin opiskelija oli 90-vuotias naisihminen, ja opiskelijoiden määrä on toistaiseksi ollut yhteensä noin 10 000 ihmistä. Kiitoksia. Thank you. Eh, give Seuraavan annan puheenvuoron seuraavalle puhujalle, eh, Rova Rebellalle. Hän on portugalin edustaja eh, naisten demokraattisen liikkeen puheenjohtaja. Kyseessä on kansalaisjärjestö ja hän on asiantuntija sukupuolikasvatuksessa. Aiheena on naisten taistelu tasa-arvon puolesta Portugalissa vastaan, kun 1974 saatiin aikaan demokratia ja näin päättyvät kaikki rajoitukset ja syrjintä, joka perustui sukupuoleen ja näin tytöt ja naiset saivat pääsyn koulutukseen, kulttuuriin ja kaikkiin ammatteihin ja tehtäviin, jotka heiltä aikaisemmin oli evätty. Portugalin perustuslaki takaa naisille tasa-arvon ja antaa takeita kansalaisille samalla tavalla. Jäsen, valtio tunnustaa kaikille yhtä lailla oikeuden koulutuksen kulttuuriin ja ammattikoulutuksen huhtikuun vallankumouksen jälkeen tytöt ja naiset saivat ilman esteitä kouluttautua ja mm, opiskelevien tyttöjen määrä nousi valtavasti ja koulutus onnistui hienosti. Tämä suuntaus on jatkunut nykypäivän asti viimeisten 40 vuoden aikana. Samanaikaisesti demokratian tulon myötä Portugaliin vuonna 75, eh, vuosi 1975 julkistettiin, 85 julkistettiin naisten vuodeksi ja niin, YK naisten vuosikymmeneksi useita konferensseja järjestettiin. Vuonna 1995 järjestettiin neljäs maailmanlaajuuden nais, naisten konferenssi. Tuolloin esiteltiin toimintaohjelma, joka koski kahta aluetta, peruskoulutus ja ammattikoulutus, ja tavoitteena oli muuttaa politiikkaa, joka on keskeistä, jotta saadaan aikaan kestävä kehitystä ja parannetaan koulutuksen laatua ja molempien sukupuolien välisiä mahdollisuuksia. 20 vuotta Pekingin konferenssin jälkeen esitetään seuraavia kysymyksiä. Missä määrin ja millä tavalla strategiset eh, toimintasuunnitelman tavoitteet ovat toteutuneet, erityisesti koulutuksen alalla, jotta voidaan edistää tasa-arvoa ja, kuin, ja kuinka on onnistunut koulutukseen pääsy ja pätevyyksien hankkiminen toiseksi nämä yhteiskunnalliset, taloudelliset, poliittiset muutokset, joita viimeisten vuosien aikana on tapahtunut, on pohdittava, millä tavalla tämä heijastuu <clears throat> tasa-arvon mm, politiikan toteuttamiseen ja naisten aseman yleisesti. Vuonna 2012 75 prosenttia 20, 24-vuotiaista naisista olivat voineet eh, päättää korkeakoulutuksensa poikien osalta luvut ovat alhaisempia. Se 60,3 prosenttia tutkinnon saajista on naisia. Tosin eroja on vielä, kun katsotaan, mitä uria valitaan. Naiset ovat eniten läsnä koulutusalalla, 80 prosenttia myös terveydenhuoltoalalla. Insinööritieteellisestä teollisuudessa ollaan päästy 30,7 prosenttiin naiset pyrkivät myös jatkamaan opiskelua 2012 50, no, noin 50 prosenttia naisista olivat suuri osa oli saanut jo tohtorin tutkinnon, vaikka menestystä on tapahtunut koulutuksessa, on vielä eroja sen suhteen, minkälaisia, minkälaisia malleja sovelletaan millaisia opintoja naisilla on ja miten käytännössä tämä sitten näkyy tieteen alalla. Esimerkiksi on aina ollut paljon naisia miehiin verrattuna, mutta on havaittu, että kun katsotaan kuinka paljon e, e, esiopetuksessa on naisia, 98 prosenttia heitä on yhä vähemmän sitä mukaan, kun koulutuksen taso nousee yr- korkeakouluun opettajia on vain 44 prosenttia naisia. Ja kuitenkin miehillä, vaikka heillä on samat, sama koulutus, heitä on 56 prosenttia virkakilpailuissa kandidaatit menestyvät, tai sama, jos he menestyvät samalla tavalla, melkein aina valitaan miehet professoriksi ja muiksi kor- korkeiksi opettajiksi ainoastaan 23 prosenttia maassa pääsee korkean virkamiesasemiin tutkimuksessa. Naisia on eniten tie, lääketieteessä, luonnontieteessä, maa, tieteessä, sosiaalisessa, sosiaalisessa tieteessä, tieteessä siellä ollaan vähän yli 50 prosentissa, heitä on vähemmän insinööritieteessä, teknologiassa, tässä ollaan 31 prosentissa. Sitten kun ajatellaan sektoreita, joilla he ovat töissä vuonna 2011. 61 prosenttia naisia, 39 prosenttia naisia. Toisilla aloilla naisia on vain 30 prosenttia miehiä, 70 prosenttia enemmän perustuvat siihen, että, naisia, että ajatella, että naisilla ei ole mahdollisuuksia jatkaa uraa keskeytyksettä. Naiset sopivat parhaiten kotitaloustöihin ja perheen parissa olemisen ja naisten ja, ja, ja kuitenkin lasten koulutuksesta pitäisi vastata naisten ja miesten samalla tavalla. Tutkimuksessa on paljon lahjakkaita nuoria naisia, joilla on laaja koulutus ja he saivat usein palkintoja keksinnöistä ja löydöistä. Näin tapahtui hiljattain ympäristösuojelun ja terveyden alalla. Nämä naiset tekevät työtä laboratorioissa ja pääsevät valtaviin tuloksiin, mutta päätökset ovat kuitenkin miesten tekemiä. Miehet istuvat toimistossa. Eikö ole aika ihmeellistä, että kansainvälisessä tiedeyhteisössä on niin vähän naiskykyjä eikä kans, kansallista heitä tunnusteta, koska heillä ei ole sitä paikkaa päätöksenteossa, joka heille kuuluisi. Koulutusjärjestelmissä voidaan tunnustaa eri pätevyydet ja tiedot ja päte- taidot. Naiset usein menestyvät paremminkin kuin miehet, mutta naiset eivät kuitenkaan voi osallistua yhteiskunnan elämään ja ammatilliseen elämään tasa-arvoisesti. Saavutukset eivät riitä, jotta voitaisiin edelleen päästä uralla eteenpäin ja päästäisiin huippupaikoille yliopistoissa, instituutioissa, julkishallinnossa tai yrityksissä. Tiedämme, että jollakin tavalla demokraattisella koululla voidaan edistää tasa-arvon naisten ja miesten välillä, mutta viime aikoina olemme havainneet, että johtuen talous- ja rahoituskriisistä, joka vaikuttaa moniin maihin, tietyt on näkökohdat valitettavasti äh, menevät taaksepäin. Ne valitettavasti oppimateriaalit ja oppi, opintosuunnitelmat eivät ole vähän asianmukaisia. Naiset eivät koskaan erottu sankareina taittojensa ja tietojensa puolesta yhteiskunnassa. On muistettava myös tietyn tyyppiset asenteet, joita opettajilla ja professoreilla on vanhemmillakin. Nuorille naisille annetaan eri tehtäviä kuin nuorille miehille. Pedagogisessa toiminnassa sanotaan, että tytöillä on enemmän mahdollisuuksia tietyillä aloilla ja tytöt sitten omaksuvat nämä erot ikään kuin luonnonlakeina – Tällaiset asenteet valitettavasti myös vaikuttavat opettajien arvioihin. Vuosisata on muuttunut, puhumme edelleen yhteiskunnallisesta tasa-arvosta kaikille, ihmisoikeuksia tarvitaan kaikille, mutta meidän on muistettava, että elämme maailmassa, elämme maailmassa, jossa on vakavia poliittisia taloudellisia kriisejä nämä nämä äh, kyseenalaistavat äh, tärkeät oikeudet ja vaikuttavat haitallisesti väestöön koulutusalan kielteiset vaikutukset näkyvät OECDn kertomuksen vuodelta 2014. Meidän maassamme leikkauspolitiikalla on ollut hirvittävää vaikutusta koulutusjärjestelmään. Portugalissa investoidaan yhä vähemmän tälle hyvin keskeiselle sektorille, kun se on tärkeä tulevien sukupolvien kannalta. Vain 66 prosenttia BKT omistetaan tällä keskiarvo se on 3,85 5,5 prosenttia vain on julkista koulutusta OECD, 6,1 prosenttia on julkisen koulutuksen investoinnit. Keskimäärin vuonna 2015 leikattiin 700 miljoonaa koulutuksesta. Nämä päätökset vaikuttavat esikoulu esikoulun ja kaikkiin koulutuksen tasoihin, jopa korkeakoulutukseen ja tutkimukseen. Portugalissa sovellettavaa koulutuspolitiikka ei sovi yhteen minkäänlaisen tasa-arvopolitiikan kanssa. Kouluja on suljettu vuodesta 2012 alkaen, niin monet alueet ovat kärsineet tästä on alennettu vaatimustasoja opinto-ohjelmissa ei, ei ole oikein hyvää yhteistyötä koulun ja perheen välissä. Tämä kaikki vaikuttaa mm, tyttöjen ja poikienkin mahdollisuuksista koulussa. Kuitenkin nämä oikeudet on taattu Portugalin perustuslaissa. Nyt on koittanut aika. Tällä vuosisadalla me edelleen taistelemme, jotta saataisiin toteutettua Pekinin foorumin tavoitteet. Tämä merkitsee, että investoisimme koulutukseen, lisättäisiin koulutuksen tasoa ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia naisille ja miehille niin, että he voivat kehittää kykyjään kaikilla aloilla. Edelleen olisi edistettävää sellaista koulutuksellista kontekstia, jossa naiset voisivat tutustua eri alueisiin ja laajentaa omia mahdollisuuksiaan tulevia uria ajatellen. Meidän on taisteltava sellaisen laadukkaan koulun puolesta, joka on syrjimätön ja antaa kaikille mahdollisuuden, ja pojat voivat tehdä yhteistyötä ja jakaa vastuuta, ja näin valmistautuvat tehokkaaseen, tasa-arvoiseen osallistumiseen kaikkiin yhteiskunnan aloihin. Kiitoksia. Obrigada, Mrs. Rebelo. Kiitoksia Rova Rebelo ja lopuksena puheenvuoron Rova Agnieszka Kozlovskalle. Hän on naisten asioiden valiokunnan jäsen ja hän kertoo eurooppalaisista haasteista omasta kokemuksestaan lähtien Puolan tasa-arvoministeri. Szanowni Państwo. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin todeta, jotain myönteistä sukupuolten tasa-arvosta ja muutaman sanan sitten koulutuksesta. Kun on kyse tasa-arvosta, olemme tarkastelleet neljää avainaluetta. Ensimmäinen niistä on naisten taloudellinen riippumattomuus. Sitä voidaan mitata esimerkiksi eläkekuilun ja palkkakuilun avulla. Ne ovat helposti mitattavia eriarvoisuuden tekijöitä seikkoja, jotka liittyvät sukupuolten tasa-arvoon. Tätä kysymystä on helppo mitata. Toinen seikka, jota olemme pohtineet, on perheelämän ja yksityiselämän yhdistäminen. Perheelämän ja työelämän yhdistäminen. Ja myöskin oikeus äitiyslomaan, oikeus äitiyteen. Kolmas seikka, jota olemme tarkastelleet, että on naisten osuus huippu työpaikoista tai naisten osuus poliittisista päättäjistä ja tähän liittyvät yhteiskunnalliset stereotypiat. Ja neljäs seikka, erittäin tärkeä seikka, naisiin kohdistuva väkivalta. Mitä eläke- ja palkkakuiluun tulee Euroopassa? Tuon kuilun suuruus on keskimäärin 17 prosenttia. Eläkepuolella kuilu on kuitenkin 39 prosenttia. Tämä tarkoittaa sitä, että naispuolinen henkilö Euroopassa saa keskimäärin 40 prosenttia vähemmän palkkaa kuin keskivertomies. Tämä dramaattinen tulos on kertymä kaikenlaisista seikoista ja politiikan piirissä tehdyistä päätöksistä. Tämä on kaiken kertymä. Ja naisten köyhyys on tässä merkittävä tekijä kumpaakin kuilua on aliarvioitu, koska tilastoissa ei oteta huomioon naisia, jotka eivät ole työmarkkinoilla ja joilla ei ole minkäänlaisia eläkeoikeuksia. Joten naisten köyhyys on jopa suurempaa kuin mitä tilastoista voisi kuvitella. Tämäkin on merkittävä seikka, kun puhutaan tasa-arvosta. Kuinka sitten yhdistetään perheelämä ja työelämä? Usein keskustellaan oikeudesta työhön. Työn, työ on yleisesti ottaen naisten saavutettavissa, mutta merkittävä kysymys on oikeus äitiyteen. Työ on elämän perustarpeita. Työn tekeminen ei ole vapaa-valintainen asia. Työn tekeminen on välttämätöntä naiset, jotka saavat koulutuksen, joutuvat tekemään työtä ansaitakseen elantonsa. Joten merkittävin kysymys tässä onkin oikeus äitiöteen. Yksi syistä, miksi feministit tekevät työtä naisten oikeuksien puolesta, on juuri tämä. Miehet voivat saada kaiken. Miehet voivat sekä käydä töissä että hankkia perheen. Lasten hankkiminen ei kielteisesti vaikuta miesten mahdollisuuksiin työmarkkinoilla, mutta naisten kohdalla tilanne on toinen. Naisten mahdollisuudet kapenevat, kun he hankkivat lapsia. Siitä syystä kysymys työelämän ja perheelämän yhdistämisestä toisiinsa on erittäin tärkeä sosiaalipolitiikan puolella. Meidän kannattaa myöskin pistää merkille. Se epäsuhte, joka vallitsee kotityön tekemisessä. Komission mukaan nainen tekee keskimäärin työtä 34 tuntia viikossa, keskivertomies lähestulkoon 40 tuntia viikossa, mutta tämän lisäksi Naiset tekevät 25 tuntia työtä kotona, miehet tekevät vain kotitöitä vain 8 tuntia viikossa. Joten ero on valtaisa. Ja mikä minun kaikkein eniten ärsyttää on se, että vaikka naiset tekevät enemmän työtä, 10 tuntia enemmän työtä viikossa kuin miehet, ja tämän lisäksi vielä naiset tekevät kolme kertaa enemmän palkatonta työtä viikossa kuin miehet, siitä huolimatta heidän tilaisuutensa, mahdollisuutensa työpaiko, työ, työelämässä ovat että Tähän liittyy paljon stereotypioita. Ja minkälaista kunnosta sosiaalipolitiikkaa ei ole, joka varmistaisi työelämän ja perheelämän paremman yhdistämisen toisiinsa tasa-arvoisemmalla tavalla. Ja mikään ei auta tasaamaan kotitöitä reilulla tavalla. Olemme kuulleet erilaisia lasten satuja siitä, kuinka miehet pelastavat aina pulan joutuneen naisen, mutta käytännössä tilanne on kuitenkin sellainen, että monilla aloilla naiset palvelevat suorastaan miehiä. Ja mitä koulutukseen tulee, on aivan oikein, että puhutaan koulutuksen laadusta koska mikä, mi, mitä määrään tulee, työtä on jo tehty tämän puolesta, että ongelma on ratkaistu. Minulla on siellä mielikuva, että kun me puhumme koulutuksen saannista, koulutusmahdollisuuksista, mahdollisuudesta, mahdollisuudesta suorittaa tutkinto esimerkiksi, niin naiset kyllä osallistuvat erilaisiin koulutusmuotoihin, saavat erilaista koulutusta. Ja itse asiassa naiset satsaat joskus liikaakin heidän koulutuksensa, mutta tämä on tehottomampaa investointia kuin miesten investoinnit. Naiset ovat useinkin paremmin koulutettuja. He ovat suorittaneet paljon lisäkursseja vielä valmistumisen jälkeenkin, mutta tämä ei vielä tarkoita sitä, että naisilla olisi paremmat mahdollisuudet työmarkkinoilla. Joten usein kaikki nämä ponnistelut valuvat hukkaan. Tässä on melkoinen epäsuhta. Naiset vähemmän hyötyvät hyvästä koulutuksesta kuin miehet, joten ei ole niinkään muodollisesta koulutuksesta vaan pikemminkin tarvitaan myöskin epävirallista koulutusta, jonka avulla naiset voivat pitää yllä taitojaan ja saada työkokemusta. Tämä voimannuttaa naisia. Mitä koulutukseen tulee, edelliset puhujat ovat viitanneet stereotypioihin ja kaiken tyyppisiin kulttuuritekijöihin, jotka myötä vaikuttavat siihen, että tyttöjen ja poikien kasvatus on erilaista – ja heitä kohdellaan eri tavalla yhteiskunnan piirissä. Lasten tarhoissakin joskus tästä esiintyy, onneksi ei kaikissa jäsenvaltioissa. Tiedämme, että tarhoissa tytöille ja poille usein tyrkytetään erilaisia leluja ja poikien lelut ovat mielenkiintoisempia. Ja ke- kehittävät enemmän mielikuvitusta kuin tyttöjen lelut. Jokin aika sitten Lego alkoi valmistaa leluja, jotka oli tarkoitettu naisille tai tytöille. Ja nämä Lego-hahmot olivat naispuolisia hahmoja, jotka olivat lääkäreitä ja muita insinöörejä ja muita merkittäviä henkilöitä. Tälläkin tavalla voidaan joko vahvistaa tai purkaa kielteisiä stereotypioita. Tämä on yksi esimerkki. Tällaiset stereotypiat vaikuttavat kielteisesti myöskin naisten mahdollisuuksiin. Ja mitä sitten oppikirjoihin tulee? Ja kirjoihin muutenkin. Mikäli naiset kuvataan kirjoissa yleensä passiivisiksi henkilöiksi, joiden status on matalempi kuin miesten status, ja näissä kirjoissa tytöt ja naiset eivät käy töissä, niin tämä vaikuttaa myöskin miesten asenteisiin ja myöskin naisten asenteisiin, naisten itsensä asenteisiin. Mitä koulujen oppikirjoihin tulee ja koulutukseen? Usein oppikirjat vahvistavat stereotypioita, heijastelevat meidän stereotypioitamme. Siksi nyt on tärkeää varmistaa se, että oppikirjat ja koulutusmateriaali eivät millään tavalla vahvista olemassa olevia stereotypioita. Tästä on nähty esimerkkejä mediassakin, ja tietokonepelitkin ovat tällaisia usein. Niissä miehet ja naiset on kuvattu täysin eri tavalla. Sankarit ovat usein miten miehiä peleissä. naiset ovat nai, noitia tai äitejä tai velhoja tai vaimoja ja miehet ovat sankareita, joten naiset harvoin tietokonepelissäkään pääsevät sankarin rooliin. Tämä heijastelee todellisuutta. Seitsemänvuotias poikani sanoi minulle kerran erään asian. Hän oli löytänyt feministisen tietokonepelin. Siinä nainen oli sankari. Tämä oli hyvin harvinaislaatuinen tapaus. Tällaisen ei, ei useinkaan törmää. Tämä kaikki vaikuttaa meidän käsitykseemme niistä rooleista, joita miehillä ja naisilla on yhteiskunnassa. Yksi ongelma on tyttöjen, mutta jossain määrin myöskin poikien tekeminen seksuaalisiksi henkilöiksi esimerkiksi mediassa. On hyvin paljon seksuaalista materiaalia ja sisältöä, joka kohdistuu lapsiin. Ja tämä on merkittävä se myöskin myöhemmässä elämänvaiheessa solmittujen ihmissuhteiden kannalta. Koulutuksen laatu on äärimmäisen tärkeä seikka. Meidän täytyy myöskin varmistaa ihmisoikeudet ja tasa-arvo kaiken kaikkiaan. Meidän ei pidä myöskään millään tavalla vahvistaa olemassa olevia stereotypioita, vaan taistellaan niitä vastaan. Muchas gracias a las participantes de, de... Suuret kiitokset tämän paneelin osallistujille. Nämä olivat oikein kiinnostavia esityksiä. Olen aivan varma, että ne ovat herättäneet ajatuksia konferenssin osallistujissa. Nyt aloitamme keskustelun, aloitamme puheenvuorot ja todella haluaisin vielä korostaa sitä, että pidetään kiinni kahden minuutin puheajoista. Keskustelun aluksi annan puheenvuoron herra Gerard Crowleylle. Saatoin ääntää aika väärin tämän nimen, olen pahoillani siitä. Hän on koulutus- ja hyvinvointivaliokunnan jäsen Irlannin senaatista. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Crockwell on nimeni, Gerald Crockwell. Niin haluaisin ottaa esille opettajien ja vanhempien rooli, mitä tulee yleensä tasa-arvokysymyksiin. Opettajilla on tärkeä rooli, kun he auttavat rohkaisemaan tyttöjä ja poikia valitsemaan ei-perinteisiä uria ja opinto, opiskeluaiheita. Tämä tätä kaikkea pitää tarkastella ja vanhempien rooli ja äh, opinnonohjaajan rooli on ratkaiseva tärkeä. Irlannissa olemme siirtyneet opinnonohjaajista. He eivät enää kuulu opettajistoon, vaan nämä kiintiöt on, niitä on muutettu ja nyt nämä henkilöt toimivat myös luokissa. Mutta tämä on mielestäni askel taaksepäin. Ennen kuin opettajat ja vanhemmat voivat rohkaista lapsia, heidän pitää olla tietoisia omista ennakkoluoloistaan ja päästä tällaiseen neutraaliulle sukupuoliselle alueelle tavallaan, jotta pystyvät aktiivisesti kohdentamaan toimintaansa, keskittymään uriin, joihin lapset ja tytöt aivan erityisesti ehkä saattavat siirtyä No mikäs minä miehenä olen puhumassa tasa-arvosta, mutta minulla on vaimo, minulla on tytär, minulla on sisareja, minun, minä haluan kaikkea hyvää näille lähinaisille ja se on ihan samat pyrkimykset kuin mitä haluan velillenikin. Vanhempien pitää olla täysin tietoisia, minkälaisia mahdollisuuksia työmarkkinat tarjoavat aivan erityisesti äh, vaikka lääki, lääketieteellisellä alalla. Nyt naisia on varsin paljon Irlannissa tällä alalla, mutta tieteen puolella ja teknologian puolella välttämättä näin ei olekaan. Mielestäni meidän pitää ennalta aktiivisesti toimia, pyrkiä korostamaan, mitä hyötyä on siitä, että valitaan epäperinteisiä ammatteja. Ei ole mitään väärää siinä, että joku näin on päässyt ammattinsa huipulle vaikka ja hän voi sitten vierailla koulussa rohkaisemassa muita tyttöjä ja kiinnittää Toivottavasti monet nuoret tytöt ovat mukana tässä Koderdojo-hankkeessa, koodausklubi-toiminnassa. Me kuulemme nuorta tyttöä, joka pyrkii lisäämään teknologisesta tietoisuutta. Haluaisin vielä lopuksi sanoa, että pyytäisin unionilta vaikka sitä, jos ei mihinkään muuhun pystytä, että pyrittäisiin ottamaan todella tasa-arvokysymykset ihan tosissaan, tosissaan että saataisiin tällainen tasa-arvo edustaja kouluihin, näin voitaisiin vaikuttaa tyttöjen poikien elämään. Amerikkalainen puhuja täällä aikaisemmin puhui siitä, että me pelkäämme puhua seksistä. Ehkä teitä kiinnostaa tietää, että ennen noin 35 vuotta sitten, ennen kuin menin naimisiin, äitini niin <laughs> kääntyi puoleeni ennen avioitumista, sanoi, että meillä on jotakin puhuttavaa nyt. Ja minä sanoin, niin emme olekaan kyllä näistä asioista puhuneet, mutta ei puhuta tänäkään iltana, niin minä sanoin äidilleni. <laughs> Muchas gracias. Ahora... Kiitoksia. Nyt Kroatian parlamentista Donais Poljar. Hvala lijepa Kolegitse i kolege, škole... Kiitoks, kiitoksia. Kroatiassa koulut opettavat stereotyyppejä oppikirjojen analysoinnissa on opetettu, että miehet tekevät ahkerasti työtä ja naiset ovat nuoria ja helliä ja tarvitsevat paljon sammi kuin miehet näytetään uhrin asemassa. Tietyn tyyppisiä asenteita opetetaan vain tytöille. Tyttöjen pitäisi aina olla opettajia ja poikien lentäjiä. Miehen verrattuna naisia näytetään vähemmän, heitä marginalisoidaan. Usein näytetään vain äitejä ja isä, isoäitejä kylissä. Naisten rooli on olla äitinä. Hänen on oltava perheessä ja hän toimii siellä huol- hoitajana, huolehtijana. Hän pitää huolen muista ja tekee ruokaa. Hyvin harvoin hänet nähdään ammattirooleissa ja jos näin on, niin he ovat opettajia tai sairaanhoitajia. Naiset ovat aina sensitiivisiä, uskonnollisia ja he pitävät yllä uskontoa ja kotimaan kunnioitusta. Miehet ovat johtajia, he ovat vahvoja, Naiset tarkoittavat siis perhettä, miehet merkitsevät ammatillista uraa. Mitä sitten Kroatiassa teemme, että muuttaisimme näitä stereotypioita, edistämme naisten ja miesten tasa-arvoista näkymistä oppikirjoissa ja neutraalia näkymistä haluaisimme, että oppikirjoja näin muutettaisiin ja meidän olisi käytettävä oikean tyyppistä kielenkäyttöä, Olemme aloittaneet opintosuunnitelman muuttamista ala- ja yläkouluissa ja opetamme tasa-arvosta, jotta vältettäisiin stereotypiat ja erilaiset käyttäytymiset naisten ja mies, tyttöjen ja mies, poikien välillä. Pyrimme edistämään tasa-arvoa myös korkeammassa koulutuksessa, erityisesti opettajan koulutuslaitoksissa – tasa-arvoa olisi edistettävä, koska olemme muuttaneet vaalia, lakia Kroatiassa seuraavissa vaaleissa ensi vuonna tulee 40 prosentin pakollinen kiintiö naisille ja jos näin ei ole, niin niistä ei hyväksytä. Muchas gracias. Eh, Kiitoksia. Seuraavana Portugalin parlamentista edustaja Etsapais. Kiitoksia puheenjohtaja Portugalin parlamentin puolesta. Haluaisin toivottaa hyvää huomenta täällä EU-ssa ja onnitella tästä, tästä aloitteesta. Haluaisin kiittää Rova Rebeloa hänen antamistaan tiedoista jo koskien Portugalia. Niin haluaisin viitata jälleen Nobelin ja Saharoin palkinnon saajaan Malalan. Hän sanoi, että koulutus on ihan kaikki, mitä tulee tyttöihin. Koulutus tarkoittaa kaikkea heidän kohdallaan e- Aasiassa, Euroopassa, kaikkialla maailmassa. Ja tämän takia, mitä meidän täytyy tehdä, on päästä eroon stereotypioista, su- sukupuolista stereotypioista. Ne hidastavat tyttöjen edistystä ja myös poikien kylläkin. Tämä koskee yhtäläisiä mahdollisuuksia niin työllisyydessä kuin työmarkkinoilla kuin koulutuksessakin. 60 prosenttia na- valmistuneista, yliopistovalmistuneista on naisia. Me olemme siis edistyneet, jos ajatellaan juristin ammatteja tällä hetkellä. Pärjäämme tällä alalla todella hyvin, vaikka miehiä tällä sektorilla vieläkin on enemmän. Asia on nimittäin niin, että jos me haluamme nauttia täysin kansalaisuudesta, meidän pitää voida nauttia myös ammattielämästä ja koulutuksesta Euroopassa ja kaikkialla muuallakin. Siksi meidän pitää tehdä, tehdä kaikkemme sen eteen, että päästään eroon stereotypioista ja tehdään mahdolliseksi se, että naiset saavat koulutusta, työpaikan, ammatin ja voivat nauttia myös tasapainosta työ- ja perheelämän välillä. Uskon, että tämä hyödyttäisi ihan kaikkia, niin miehiä kuin naisiakin, sillä jos naiset eivät pärjäävät, niin silloin minä sanon suoraan, että miehetkään eivät pärjää, hekin menettävät. Me tarvitsemme oikeudenmukaisempaa, reilumpaa maailmaa, jossa tasa-arvo vallitsee koskien kaikkia. Mehän olemme syntyneet tasa-arvoisina. Kiitos. Obrigada. Ahora tiene... Kiitoksia. Seuraavana puheenvuoro Euroopan parlamentin jäsenelle rouva Sneijer-Pierts. Kiitoksia puheenjohtaja. Kun mietin tilannetta 30 vuotta sitten, silloin Alankomaissa sain koulutusta. Olin maanviljelijä, sitten menin politiikan sitten mukaan ensimmäisenä asiana – oli se, että menin puhe, puheenpitokurssille. Tämä oli erittäin kallis kurssi. Ja se sai antaa minulle hyvin paljon myönteistä tukea työssäni. Ja, ja sitten miehet, joiden kanssa keskustelin, ensimmäistä kertaa kunnittavat minua. Naisten järjestöt teen hyvin paljon työtä. Ja ne ovat erittäin voimakkaita, vielä ennen alkomaissa. Ne ovat äh, pohtineet sitä, kuinka naiset pääsevät ammattielämään, poliittiseen elämään ja muuten parempiin asemiin. Nyt 30 vuotta myöhemmin istumme nyt täällä Euroopan parlamentissa. Vuosi sitten jäin eläkkeelle, mutta ajattelin, että halusin tehdä jotakin järkevää. Ja sain äh, valtavan määrän ääniä, en pelkästään naisten ääniä ja naiset, näistä, näistä eivät aina tukea, tue edes toisia. Naiset ovat hyvin kateellisia joskus toisilleen. Ja erittäin tärkeää olisi, että naiset tukisivat naisia. Ja vielä yksi tärkeä seikka, jota pitäisi vielä pohtia. Miksi miehet ovat tietyissä asemissa ja miksi naiset eivät pääse näihin tehtäviin? Monet miespuoliset kollegatkin ovat pohtimaan tätä. Yksi seikka vielä. Katson, että Alkomaissa on erittäin ikävää, että siellä on säästetty naisten järjestöjen tuesta ja koulutus on myös erittäin tärkeä asia. Esimerkiksi lääketieteellisellä alalla naiset ovat äh, opiskelijoiden joukossa. Heitä on melkein enemmän kuin miehiä, mutta naisia pitäisi tukea, jotta he sitten myöskin sitten pääsevät ansaitsemiinsa tehtäviin. Muchas gracias eh, por el... Kiitoksia. Seuraavana Saksan viittopäiviltä seuraava puhuja. Dankish. Kiitoksia paljon. Edustan täällä Saksaa ikään kuin. Voisin esittää huomioon, että kun mikäli roolimalleja halutaan muuttaa, tämä on jossakin määrin mahdollista uusien lakien avulla. Parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Nyt esimerkiksi oikeuksi, oikeus lastenhoitoon ja vähimmäispalkkalaki ja se, että naisten osa aikatyömaista mahdollistetaan ja myöskin muita lakeja on otettu käyttöön, jotka helpottavat naisten asemaa ja lasten hankkimista helpotetaan. Huomenna tullaan hyväksymään 30, 30 prosenttinen naiskiintiö yritysten hallintoneuvostoissa. Saksassa näitä toimia tarvitaan yhtä lailla kuin muuallakin. Naisten ei tarvita pelkästään naisia, jotka ovat esimerkkejä muille, vaan tarvitaan myöskin naisten verkostoja. Miehillä on ollut satoja vuosia jo omat verkostonsa. Vielä viimeinen huomio, joka nähdäkseni on tärkeä. Tämä liittyy tutkimukseen, joka teille on toimitettu. Siinä kohdassa 7.4 puhutaan miesten ja naisten tyttöjen ja poikien erisistä kouluista. Saksassa tehtiin tutkimuksia asiasta jo 80-luvulla. Silloin havaittiin, kuinka tärkeää olisi antaa varsinkin teknisillä ja matemaattisilla aloilla erillistä opetusta tytöille ja pojille. Sama pätee joihinkin opintosuunnitelmiin, jopa naisten yliopistoihin. Ja näistä olisi erittäin tärkeää mainita seikka, joka ei pelkästään liity lumikkisatuun tai ruususen tarinaan, vaan myöskin kun tarkastellaan barbinukkeja, joilla tytöt ovat leikkineet kymmeniä vuosia, niin nähdäkseni tyttöjen ja poikien erillinen koulutus voisi myöskin vaikuttaa roolimalleihin ja stereotypioihin ja auttaa naisia hakeutumaan niille aloille, joilla naiset tällä hetkellä niin paljon ole. Vielen Dank. Ahora... Kiitoksia. Seuraavana Kreikan parlamentista puheenvuoron rouva Fotininakille. Kiitoksia puheenjohtaja. Tullaan Kreikasta. Ennen kuin minut valittiin parlamenttiin, työskentelin yliopiston opettajana, joten haluan esittää muutamia huomioita, jotka juontuvat lähinnä akateemisesta kokemuksesta. Niin ensinnäkin se, mitä on vielä tehtävä, olisi korostettava koulut opettajien kouluttamista, opettajien kouluttamista ala- ja yläkoulussa ja korkeammassa koulutuksessa opettajien pitäisi pystyä antamaan asianmukaista vastuusta tähän tasa-arvokysymykseen. Ainoastaan näin voidaan muuttaa mieli ja mentaliteetteja ja saada muutoksia jälkeen aikaan. Viime vuosina Kreikan yliopistoissa on sukupuolitutkimuksessa tapahtunut mene edistystä, on paljon kursseja tarjolla, erityisesti yhteiskuntatieteellinen laitoksilla on myös paljon hankkeita, joita rahoitetaan, jossa nämä gender-tutkimukset linkitetään kansalaisuus- ja demokratiakysymyksiin. Lisäksi haluaisin hyvin lyhyesti poiketa koulutusalalta ja puhua työelämästä, vaikka suhteellisesti, kun Kreikan koulutuksessa onkin varsin tasa-arvoista koulutusta, niin työelämässä erot ovat valtavia. Enkä tässä niinkään puhu seksuaalista häirinnästä, vaan syrjinnästä sukupuolen takia ja uramahdollisuuksista. Ensimmäiset uhrit kauheasta talouskriisistä olivat naisia. Ensimmäiset henkilöt, jotka ohjattiin osa-aikatyöhön ja joustavin työsuhteisiin olivat naisia. Ja tietenkin myös ra, raskaudessa jo, jo, raskaudesta johtuen usein naisia irtisanotaan, vaikka sitä tunnustetakaan, että se oli tämä. Ja jos haluat olla johtoasemassa, niin sinun ei ole syytä olla nainen tai ainakaan tulla raskaaksi. Tämä on syytä ottaa huomioon. Muchas gracias. Eh. Kiitoksia. Seuraavana eh, Ruotsin parlamentista työmarkkinavaliokunnasta edustaja Serkankos. Tack så mycket, eh, fru ordförande, ärade ledamöter. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia tästä aloitteesta järjestää tilaisuus tänään puheenjohtaja niin kauan kuin naiset ovat aliedustettuina politi- politiikassa ja heitä on vähemmän, ansaitsevat vähemmän kuin miehet ja heihin kohdistuu väkivaltaisuuksia kotona tai kadulla. Niin kauan emme voi sanoa, että Euroopassakaan mitään tasa-arvoa on. Siksi haluaisin tukea kansallisia parlamentteja ja hallituksia tasa arvokysymyksiä Olen erittäin ylpeä siitä, että meillä on pääministeri Ruotsissa, joka on feministi. Ja hän kuuluu järjestöön, joka toimii tasa-arvon puolesta. Meillä on feministinen hallitus, feministisiä ministereitä, jotka pyrkivät tasa-arvoon naisten ja miesten välillä työpaikoilla ja muualla. On erittäin tärkeää toimia juuri näin, jos tasa-arvo on tavoitteena. Nyt meillä on täys tasa-arvo poliittisissa tehtävissä ja yritetään valtavirtaistaa tätä toimintaa. Tarkastellaan naisten tilannetta työmarkkinoilla – ja heidän pitäisi pystyä ihan samaan kuin miehetkin, koska jos haluamme yhteiskunnan, joka on tasa-arvoinen, tarvitaan pitkän aikavälin työtä, pitää pyrkiä vähentämään syrjintää. Miten me olemme tähän päässeet? Ruotsi sanoi, emme vielä ole kyllä ihan pääsetkään. Naiset vielä tekevät suurimman osan palkattomasta työstä ja he ansaitsevat vähemmän. Miehet eivät niin paljon hoida esimerkiksi lapsia kuin naiset edelleenkin naiset vähentävät työaikansa, koska heillä ei ole riittävästi lastenhoitomahdollisuuksia tai joutuvat hoitamaan ikääntyneitä vanhempiaan. Tulevaisuudessa siis meidän pitää pyrkiä edelleen tasa-arvoon niin, että kaikki ihmiset voivat toteuttaa täysin sen, mikä heille on mahdollista. Tämä on olennaisen tärkeää kehitykselle. Meidän pitää jatkaa työtä tasa-arvoisen yhteiskunnan puolesta. Kiitos. Muchas gracias, señor Kiitoksia edustaja Goss. Seuraavana Maltan parlamentista rouva Marlen Faruka. Madam Chair, as many... Puheenjohtaja, kuten monet ovat tänä aamuna jo sanoneet, täällä e- esitettiin asia, jonka mukaan olisi teknologia edistettävä. Elämme aikoja, joina nuoret opettavat vanhempia. Elämme aikoja, joina on koulutus sellaisena, kun sitä välitetään potentiaalisille opiskelijoille, ovat he sitten minkä tahansa – on muuttanut suuntaansa aikaisemmin yhteisömme, perheemme, koulumme meitä opettivat. Nyt tilanne on se, että saamme oppia yhteisöltä, perheitä, koululta, mutta vielä tämän lisäksi enemmän sosiaalista mediasta ja kyberkoulutuksesta. Minä olen sitä mieltä, että, että kone, tällainen, tällaiset tietoyhteydet ovat keskeisiä, että voidaan kuroa umpeen kuilut niiden naisten välillä, joilla on mahdollisuus saada koulutusta ja niiden, jotka eivät sitä saa muuta tietä. Olemme täällä, koska vielä koska haluamme onnellisia ja itseään toteuttavia naisia ja yhteisöjä. Meidän on puututtava näihin eroihin. Me puhumme täällä laadusta. Yhdenvertaiset mahdollisuudet ovat hyvin tärkeitä. Mutta jotta se on mahdollista, meidän on puhututtava miesten ja naisten välisiin eroihin ja naisten ja miesten heikkoihin puoliin ja katsottava näitä naisen elän, elinkaaren aikana niin, että niistä eroista tule estettä naisen täydelliselle itsellensä toteuttamiselle. Kiitoksia. Muchas gracias. Continuamos. Kiitoksia. Jatkamme keskustelua ja yritämme nyt ottaa mukaan myös joitakin puheenvuoropyyntöjä aikaisemmasta keskustelusta, kun kaikki eivät siellä ehtineet osallistua. Susanna Roos tasa-arvovaliokunnasta Espanjan edustajalaitoksesta. Nelson Mandela. Kiitos. Nelson Mandela sanoi, että koulutus on kaikkein vahvin ase, kun halutaan muuttaa maailmaa kun investoidaan lapsuuteen koulutuksen kautta, se on kannattava hyödyttää kaikkia. Se on ratkaisevan tärkeää, kun pyritään antamaan oikeuksia tytöille ja pojille, mutta tämä muuttaa myös yhteiskuntia. Oikeudet pitää tunnustaa, joita kukaan ei voi ottaa pois, ja oikeus koulutukseen on yksi tällainen oikeus. Koulutusjärjestelmä on oikea konteksti pyrkiä poistamaan epätasa-arvoa ja myös toimia väkivaltaa vastaan. Koulujen pitää olla vapauden, tasa-arvon, kunnioituksen ja rinnakkaiselon alueita. Koulutus on kaikkein tehokas, voimakkain väline, kun pyritään poistamaan epätasa-arvoa. Paras koulutus toteutuu tasa-arvoisessa hengessä, mutta tässä täytyy panostaa laadukkaaseen osallistavaan koulutukseen. Menisin pidemmälle ja puhuisin rinnakkais e- koulutuksesta yhtä lailla molempia sukupuolia kunnioittain. Naisille pitää antaa äh, ihmisarvoinen elämä ilman väkivaltaa ja hänen pitää saada oma äänensä kuuluviin yhteiskunnassaan. Tämä kaikki on uhanalaisena, jos tytöt ja naiset eivät pääse kouluun, kun tyttö käy koulua, silloin hän kehittää taitoja ja saa tietoa. Näin hän pystyy tekemään parempia päätöksiä omasta aikuiselämästään. Hän on valmis tähän, hän on vapaa ja itsevarma ja tämä tarkoittaa myös voimaannuttamista hänen kohdallaan. Eh, Plan International on sanonut, että eh, koulutusvuosi lisää 10-20 prosentilla tytön tuloja aikuisena. Tulot 90 prosenttisesti hän sitten käyttää perheeseensä ja omaan yhteisöönsä kriisit eivät voi olla mikään tekosyy, että mennään taaksepäin näissä asioissa, mitä tulee tasa-arvoisiin oikeuksiin, mutta ei myöskään pidä vähentää koulutuksen laatua. Tieto ja kehitys kulkevat käsi kädessä. Pitää panostaa tyttöjen koulutukseen. Kyse ei ole vain oikeuksista, vaan se on kaikkein älykkäin asia, jonka hallituksetkin voivat tehdä. Tämä saa aikaan paremmat työmarkkinat, työvoima on kouluttuneempaa, tämä lisää BKT omissa valtioissa tätä kautta. Ja vielä lopuksi haluaisin sanoa, että kun yhtäläisellä tavalla koulutetaan ihmisiä, niin ei ole mikään tavoite, vaan näin saadaan aikaan todellista demokratiaa, voidaan saada talouskin kasvuun. Paras investointi, minkä maa voi tehdä, on koulutukseen tehty panostus. Kiitos. Muchas gracias eh, por el... Kiitoksia. Seuraavana Italian parlamentista Rova Mara Karotsi. Grazie. E Kiitoksia puheenjohtaja. Tää omassa maassani meillä on tapahtunut suurta edistystä tyttöjen koulutuksessa ja myös tieteellisessä opinnoissa, mutta ongelmia on vielä. 15-vuotiailla on huonemmat tulokset tieteellisissä aiheissa verrattuna poikiin ja pohdin, että miksi näin on. Luultavasti e, tytöt tuntevat olevansa huonompia ja he käyttävät paljon resursseja pidättelleksään ahdistusta ja tämä vaikuttaa tulokseen oli myös e, insinöörit on myös e, teknisillä aloilla on yhä enemmän tyttöjä. On hyvin tärkeää pohtia tätä stereotypia kysymystä ja päästä niistä eroon, niin kuin molemmat ovat täällä sanoneet. Haluaisin muistuttaa teitä hankkeesta, joka aloitettiin 90-luvun lopulla Italiassa. Kyseessä oli Polite hanke, jossa annettiin samalliset mahdollisuudet oppikirjoissa tyttöjen ja poikien esittymisellä ja tässä oli mukana kustantamoja ja, ja todella pyrittiin stereotypioiden vähentämiseen. Valitettavasti tästä hankkeesta luovuttiin ja nyt stereotypiat ovat edelleen hengisiä, hengisiä vaikuttavat tyttöjen ja poikien elämään. Nyt haluaisimme työstää näitä uudelleen ja pyrimme vaikuttamaan kustantamoihin sellaisia, joita nämä kiinnostavat ja myös opettajien, koska on tärkeää, että ainakin koulussa päästäisiin eroon yhteiskunnassa vallitsevista stereotypioista. Uskon, että meillä on nyt hyviä mahdollisuuksia onnistua parlamentissa naisjäsenten määrä on noussut merkittävästi ensimmäistä kertaa – naisia on jo kolmas osa parlamentista. Kiitoksia. Muchas gracias eh, por el parlament. Kiitoksia. Seuraavana Kosovan parlamentista Rova Alma Lama. Uh, thank you. I'll speak in Albanian. Kiitos, sain nyt puhua Albaniaa. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet ja kansallisten parlamenttien jäsenet. Hyvin paljon siitä, mitä halusin sanoa, on täällä tullut jo puheenvuoroissa mainituiksi. Kosovo on verrattavissa moniin muuhun Euroopan unionin alueisiin. Parhaan koulutuksen saavat opettajien lapset, naispuoliset opettajat, käyttävät kuitenkin koulutuksessa hyvä, opetuksessa hyväkseen oppikirjat, jotka ovat miesten laatimia. On tärkeää, että opettajat saavat riittävää koulutusta, jotta syrjinnältä, sukupuolen perustalta syrjinnältä voidaan välttyä. Ei enää tarvitse olla feministi ymmärtääkseen, että syrjintä on kielteistä ja oppikirjojen esimerkit ja, ja roolimallit vain vahvistavat stereotypioita. Usein tytöt kuvataan oppikirjoissakin sellaiseksi henkilöksi, että he tekevät paljon kevyempää ja vähemmän tärkeämpää työtä kuin miehet. Ja tällaiset käsitykset vain vahvistuvat koulutuksen ja oppimateriaalin kautta. Siksi opettajien koulutus on äärimmäisen tärkeää. Tätä täytyy myöskin mainita koulutuksen merkitys ja tasa-arvo koulutuksessa saman perheen sisällä, mutta opettajien kouluttaminen on vielä tärkeämpää. Hyvin paljon rahaa tarvitaan tätä työtä varten. Monissa minun naulaini maissa ei ole riittävästi rahaa tällaiseen. Meidän pitäisi satsata koulutukseen enemmän. Siksi olisi erittäin tärkeää, että kun opetusministeriöissä laaditaan opetussuunnitelmia, täytyy ottaa myöskin naispuoliset henkilöt mukaan opinto-ohjelmien suunnitteluun, koska tämäkin auttaa syrjinnän poistamisessa. Muchas gracias y para finalizar. Kiitoksia. Tämän keskustelukierroksen lopuksi, ennen kuin aloitamme seuraavaa paneelia, annan puheenvuoron Serbian parlamentin edustajalle Thank you and I'm personally grateful to European Parliament for Kiitoksia. Olen kiitollinen, että Euroopan parlamentti järjestää tämän konferenssin, koska uskon syvästi, että politiikassa on kyse ihmistä, ainakin pitäisi olla ainakin. Samoin kuin tällä vuosisadalla korkean teknologian aikana pitäisi voida valita, jos haluaa olla tietämätön, mutta jotta voi valintoja tehdä, meidän pitää kuitenkin yhtä lailla saada käsimme tietoa ja koulutusta, jota ehkä me haluakaan käyttää. Mutta emme kuitenkaan ole yhtä sama-arvoisesti, olemme tänään koko aamun kuulleet. Pojat, miehet, pääsevät käsiksi kaikkeen, me no, naiset ja tytöt taas emme. Ja tähän on mielestäni ainakin kolme syytä, miksi näin on. Ensimmäinen syy jo aikojen alusta lähtien miehet ovat tehneet sääntöjä ja me olemme sitten noudattaneet näitä sääntöjä. Ja kun me olemme ponnistelleet kovasti sen puolesta, että kaikki saisivat laadukasta koulutusta osakseen, jotta voisimme parantaa eh, tietojamme itseämme. Meidän pitää muuttaa siis näitä sääntöjä ja vaikuttaa muutoksiin. Tämä ei ole helppo tehtävä, siksi mielestäni on hienoa voida osallistua tällaiseen konferenssiin, joka nyt on meneillään. Toinen syy on tämä tarina hyväkäytöksistä naisista. Mehän kaikki tiedämme, mitä se tarkoittaa kun on sosiaalisesti hyväksyttävä nainen. Ei ole sopivaa, että nainen on insinööri, fyysikko, vaikka minä itse kyllä olen fyysikko koulutukselta, niin sitten poliitikoksi tulin sattumalta. Jos on insinööri mikä tahansa, koska siinä ei ole mitään sulokkuutta. Ja minä ehdottaisinkin nyt sellaista, että tyttöjen koulutuksen pitäisi tulla uudeksi sulokkuuden standardiksi tällä vuosina. Ja viimeinen asia, jonka sanoisin, miksi me emme yhtä lailla voi kouluttautua kuin miehet, nimittäin kriisin aikoina – ei vain talouskriisin aikana, vaan arvokriisien aikana. Meidän pitäisi sallia sitä, että tytöt joutuvat maksamaan hinnan arvoista, jotka itse ovat kriisissä. Kiitos. Thank you. We finish this, this panel. Kiitoksia. Nyt olemme saaneet tämän paneelin päätökseen kolmatta paneelia käsittelemme seuraavaksi. Siinä aiheena on naisten voimaannuttaminen ja naisten ja tyttöjen koulutuksen parantaminen sen kautta heidän voimaannuttamisensa Euroopan unionissa. Ja tätä paneelia tulee johtamaan Silvia Kosta, kulttuurivaliokunnan puheenjohtaja. Sorry for my... Kiitoksia, kiitoksia tästä. Anteeksi, kun olen myöhässä. Tulee nimittäin toisesta konferenssista, toisesta rakennuksesta täällä Brysselissä. Siellä käsiteltiin vähän toisia näkökohtia koulutuksessa yliopistoa ja yritysten kumppanuksista oli tuolla puhe. Se on toinen hyvin tärkeä aihe. Olen oikein tyytyväinen siitä, että naisten asioiden valiokunta on tässä mukana. Meillä on eh, parlamentin sisällä tällainen ohjauskomitea, jossa olen mukana. Olen iloinen siitä, että on, on valittu tämä aihe käsiteltäväksi naisten päivän kunniaksi. Tämähän on myös YK naisten komiteassa yksi prioriteeteista. Selkeyden vuoksi jatkan italiaksi, jos teille sopii. Ja näin myös kunnioitan parlamentin moni kielisyyttä ja monikulttuurisuutta. Jatkan siis italiaksi. Niin haluaisin nyt alustaa tämän seuraavan paneelin. Meillä on kolme puhujaa. He ovat kovin laadukkaita puhujia. Haluaisin lyhyesti kommentoida heitä. Mukana on muun muassa Rodriguez, jolle pian annan puheenvuoron. Kun katsotaan viime vuosisadan todellista rauhanomasta vallankumousta, niin kyseessä oli tyttöjen koulutus. Tämä on varmasti selvä. Euroopassa suuntaa ei enää voidakaan muuttaa. Vuosisadan ensimmäisellä puoliskolla tytöt koulutuksessa ja opettajina heidän määränsä no-, nousi valtavasti. Monissa maissa naisten, naisia on enemmän kuin miehiä korkeakoulutuksessa. Haluaisin ottaa nyt luku, jotka koskevat näitä Euroopan 2020 haasteita ja, joi, ja jotka naiset ovat melkein saavuttaneet. Esimerkiksi keskeyttäminen on on usein ongelma tyttöjä Euroopassa. On 12 prosenttia, poikia taas 16 prosenttia. Euroopan, eurooppalainen tavoite olisi 10 prosenttia. Korkeakouluissa tyttöjä on, on, on enemmän kuin poikia, jossakin maissa jopa 11 prosenttia enemmän, mutta ei ole ainoastaan näissä kuuluisissa emansipoituneissa pohjoisemaissa, vaan myös muissa maissa muualla Euroopassa, Maltalla, Romaniassa ja Irlannissa esimerkiksi. Kuten hyvin tiedämme, yliopistoissa 20-vuotiaista 43 prosenttia on tyttöjä ja 30 prosenttia poikia. Tytöt ovat siis ylittäneet nämä tavoitteet, koska tytöt saavat tut- tutkintoja enemmän kuin pojat. 60 prosenttia korkeakoulututkinnon saajista on tyttöjä. kuitenkin epäsuoraa ja suoraa syrjimistä näkyy vielä. Ja vaikka muutoksia on tehty ja ne ovat tärkeitä ja niitä valvottava, tilanne on kyllä muuttunut, mutta vieläkin on liikaa viivästyksiä. Esimerkiksi tyttöjä on enemmän humanistisella alueella, hoitoalalla, enemmän kuin tieteessä ja matematiikassa. Heitä ei rohkaista niin paljon ryhtymään tutkimukseen ja toimimaan tutkijoina vaikka hyvin tärkeitä huippuosaajia naisista löytyykin tällä alalla. Heitä on vähemmän teknisillä aloilla, erityisesti niillä aloilla, jotka ovat tärkeitä, esimerkiksi ympäristö, energia ja teknologia, digitaalisen teknologian alalla, aloilla. Nuoria naisia on näillä aloilla vielä liian vähän. Sitten asia, jota meidän naisina olisi pohdittavana – koskee sitä, että naisopettajia on paljon, myös korkeakouluissa, yliopistossa, ainakin omassa maassani, on selvästi enemmän naisia opettajina. Tämä on, tästä on varmasti ollut paljon hyötyä. Mutta ihan ei ole kuitenkaan tämä toiminut stereotypioiden vähentämisessä ja tyttöjen oma itse tunnon parantamisessa. Eikä ole saavutettu tällaista neutraalia lähestymistapaa täysin henkilökohtaiseen kehittämiseen. Kulttuurivaliokunnassa pyrimme vahvistamaan sellaista politiikkaa, jolla päivitetään ja uudistetaan opettajien koulutusmalleja. Nämä ovat hyvin tärkeitä naisten voimaanottamisessa. Sitten on toinenkin haaste. Tässä tytöt nähdään toimijoina ja uhreinakin, syrjityinä tahoina. Ja ajattelen tässä kotouttamispolitiikkaa joka myös ajattelee eri uskontoja kouluissa, on erilaisia malleja koulussa Euroopassa, tragedioitakin on tapahtunut joissakin maissa. Olisi pohdittava enemmän millaista kulttuurien välisyyspolitiikkaa voitaisiin soveltaa. Pidän tätä parempana kuin monikulttuurisuus sanaa. Kyllä naisilla on tässä sanansa sanottavana. He usein ovat uhreja väärien politiikkojen kohdalla. On tärkeää, että YK on naiskomiteassa kiinnitettäisiin huomiota nyt 20 vuotta Pekingin jälkeen naisten koulutukseen. Euroopan parlamentti on tehnyt hyvin strategisen valinnon. Lähetämme täältä myös valtuuskunnan, joka on Obama Michellen kanssa on myös ole aloittanut asiaa koskevan kampanjan. EU pitäisi kuitenkin olla aktiivisempi kumppanuuksissa kolmen maiden kanssa ja kehitysyhteistyössä olemme vähän aikaa sitten aloittaneet uuden kumppanuus filosofian tällainen more for more, enemmän enemmällä. Minun mielestäni tässä enemmän tarvittaisiin koulutusta naisille ja enemmän oikeuksia, enemmän syrjinnältä suojautumista. On havaittu, että tyttöjen koulutuksella on myönteinen vaikutus terveyteen, lasten köyhyyteen, kuolleisuuteen, talouskasvuun ja väkivallan vähentymiseen sekä yrittäjyyteen. Meidän luultavasti pitäisi kuitenkin tutustua näihin faktoihin syvällisemmin. Meidän olisi ymmärrettävä paremmin tilan eh, ero koulutuksen suhteen, joka tuo siis tietoa ja jonka pitäisi liittyä myös tähän kasvatukseen, johon liittyy arvojen, ajatusten, käytösmallien, identiteetin välittäminen, joiden perusteella, perust, pohjalle identiteetti muodostaa. Ensimmäinen näistä on enemmän yksilöllinen, toinen sosiaalisempi ulottuvuus – se menee pidemmälle kuin opetus Koulussa opetellaan näitä soft skills-taitoja, kansalaisuustaitoja, ongelmanratkaisua, tiiminä työskentelyä, vastuunkantoa. Nämä ovat kaikki tärkeitä taitoja. Puhutaan myös tällaisesta kätketystä opintosuunnitelmasta, hidden curricula. Nämä ovat epämuodollisia taitoja ja jäsenvaltiot joutuvat, niillä on velvollisuus tunnustamaan nämä taidot opintosuunnitelmassa. Nämä kaikki tulevat vahvistamaan naisia, koska naiset ovat vahvempia myös näillä aloilla. Eikä se ole mikään heikkouden merkki nykytyömarkkinoilla ja uutuksia maailmassa Tämän tyyppiset taidot ovat hyvin strategisia. Minun mielestäni meidän olisi kolmeen suuntaan edettävä. Ensinnäkin olisi tarkasteltava koulutusmalleja aivan alusta asti. En kannata sellaista mallia, jossa ainoa tapa päästä eteenpäin – En usko, että tästä päästään eteenpäin niin, että annettaisiin jotakin muka neutraalia koulutusta. Me tulemme koulusta, jonka pitäisi olla muka neutraali. On hienoa, että täällä parlamentissa ainakin voimme olla monimuotoisia, monikulttuurisia. Meidän on autettava lapsia kunnioittamaan toisiaan ja ymmärtämään, että ero, erot vahvistavat vuoropuhelua, sosiaalista osallisuutta – ja itsetuntoakin. Mielestäni tämä on tärkeä asia. Se olisi otettava koulutuksen tavoitteeksi. Meidän olisi myös katsottava näitä digitaalisia malleja. Paradigma on kokonaan muuttunut. Digitaalinen ympäristö on tuonut muassaan aivan uuden kielen käyttöön. Tarvitaan horisontaalisempaa, vähemmän autoritääristä oppimista tiedä, mistä komission jäsen on täällä puhunut. Ja esittelijämmekin valmistaa asiaa koskevaa tekstejä, joita pidän hyvin tärkeänä. On tärkeää luoda vastaanottavampi ympäristö tytöille. Tämä kuilu on aivan sietämätön. Meillä on hyvin valmistautuneita, päteviä opiskelijoita ja sitten ei kuitenkaan työmaailmassa ja tulokset näe olisi helpotettua tätä työelämän siirtymistä eri mallein. Varhaisessa vaiheessa olisi tarkoitettava mahdollisuuksia antaa riittävät tiedot ja pätevyydet ja mahdollisuudet soveltaa käytäntöön tietoja. Näin voitaisiin auttaa naisia, joilla on usein vähemmän mahdollisuuksia saada jatkokoulutustakin. Mielestäni tämä perheen työn yhteensovittaminen on hyvin keskeinen asia. Ja tähän liittyy myös äitiys- ja isyyslomadirektiivi. Sitten kulttuurinen ja symbolinen taso. Tämä on tärkeää muistaa. Kouluissa, yliopistoissa ja eri laitoksissa on vaikeuksia Myös mediassa on haasteita ja selkeästi ollaan luomassa hämäryyttä. Näistä asioista olemme puhuneet naisten asioiden valiokunnassa. Symbolinen kulttuuritaso pätee myös yrityksissä, työmaailmassa – meidän on pidettävä huoli siitä, että yritykset järjestävät vastaanottavamman ympäristön niin, että naiset ja miehet voivat yhteensovittaa perhe-elämän, työelämän, vapaa-ajan ja niin edelleen. Tämä on hyvin kiireellinen asia ratkaistavaksi siitä, se vaikuttaa yhteiskuntaan ja talouteenkin. Women and Economics tutkimuksessa osoitetaan, että naisten osa- osallistuminen vaikuttaa nyt lasten menestykseen ja BKT ja resursseihin hyvinvointia varten, joka mahdollistaa taas tätä yhteensovittamista edelleen. Myös hallituksissa tarvittaisiin, yrityksen hallituksen tarvittaisiin parempaa tasa-arvoa. Näin saataisiin lisää innovaatiota. Tämä on uusi haasteemme tällä vuosisadalla. Teidän sukupolvenne on jatkettava tällä tiellä. Ei pidä kuvitella, että kaikki on jo tehty. Osa siitä on jo valmista, mutta kullakin sukupolvella on velvollisuutena tulkita uudelleen ja suojella saavutettuja etappeja. Olen pahoillani, että puhun näin pitkään, mutta nyt haluaisin antaa puheenvuoron kolmelle asiantuntijallemme ja parlamentin jäsenelle. Ensimmäisenä Stanimira Hadjimitova. Hän on tuolla, hän edustaa Bulgariaa. Tiedämme, että hän on perustanut yhden ensimmäisistä tasa-arvoa käsittelevistä kansalaisjärjestöistä Bulgariassa. Hän on ollut johtamassa yli 40 hanketta – omassa maassaan Etelä-Euroopassa. Ole hyvä. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja ja hyvää huomenta arvon Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien jäsenet, arvon kollegat. Kiitoksia siitä, että sain tilaisuuden kertoa teille joistakin ajatuksistani sen jälkeen, kun olen 20 vuotta tehnyt työtä tasa-arvon ja koulutuksen puolesta. Tulen Sofian teknisestä korkeakoulusta. Tämän jälkeen suoritin myöskin taloustieteen tutkinnon. Pekinin konferenssin jälkeen tasa-arvokysymykset isko, iskostuivat sieluuni loppuelämäkseni. Asia muutti elämäni. Voimannuttamisessa on kyse siitä, että voi toteuttaa koko potentiaalinsa. Mikäli me katsomme, että naisten ja tyttöjen voimaanottaminen on lopullinen päämäärämme, meidän täytyy asettaa voimaanottaminen koulutuksen keskipisteeksi. Lisäksi meidän täytyy uudelleen arvioida sitä, mihin me keskitymme ja miten me määrittelemme koulutuksen. Uudelleenarviointi on tarpeen siksi, että on tarpeellista tarkastele pelkästään peruskoulutusta, vaan myöskin keskeisten koulutusta ja korkeampaakin koulutusta. Koulutuksessa täytyy olla kyse elinikäisestä oppimisesta. Kyse on myöskin siitä, että lisätään ihmisten tietoisuutta sukupuolikysymyksestä heti lastentarhasta pitäen. Voin kertoa omista kokemuksistani. Neljän vuoden ajan, kymmenen vuotta sitten, 40 koulussa harjoitettiin tällaista sukupuolten tasa-arvoon perustuvaa koulutusohjelmaa mukaan kolmessa tarhassa. Voitte hyvinkin kuvitella, miten menestyksekästä toimintaa tämä oli. Tämä prosessi kuitenkin edellyttää tietyn tyyppistä opettajan koulutusta, mutta samaan aikaan perhe- ja työelämän yhdistäminen on heikoissa kantimissa, tämä on usein mainittu täällä tänäänkin. Uudelleen keskittyminen on tarpeellista, koska kyse ei ole vain ja ainoastaan luku- ja kirjoitustaidosta. Kyse on myöskin kokonaisvaltaisesta kehityksestä globaalistamisen prosessin sisällä. Tämä tarkoittaa sitä, että kansalaisuus, johtajuus, luottamus, itsetunto pitäisi ottaa mukaan opetusohjelmiin. Ja pitää tarkastelen niitä haasteita, joita ihmisillä on tänä päivänä. Esimerkiksi tyttöjen oma itseluottamus suhteessa heidän kehonsa on tärkeä seikka. Kun koulun opetusohjelmia suunnitelmaan tämäkin täytyy ottaa huomioon. Opettajilla ja opiskelijoilla täytyy olla riittäviä taitoja harjoittaa kulttuurin välistä kommunikaatioita. Heidän täytyy päästä yli negatiivisista stereotypioista, erityyppisistä syrjinnästä ja myöskin muukalaisvihamielisyydestä. Tämä auttaa nuoria ihmisiä kommunikoimaan paremmin ja analysoimaan globaaleja prosesseja ja oppivat rationalisoimaan ja pohtimaan omaa rooliansa kokonaisvaltaisessa kontekstissa. Ja auttaa, tämä auttaa heitä itsestään tekemään muutoksen aikansa ja maailmassa. Uuden määrittely on tarpeen, koska Unescon koulutusmääritelmä pitää sisällään kolme pilaria, virallinen, epävirallinen ja epämuodollinen koulutus. Virallinen muodollinen koulutus usein jättää muut mahdollisuudet varjonsa. Epävirallisella koulutuksella on roolinsa, kun pohditaan sukupuoliin kohdistuvaa väkivaltaa ja kestävä kehitys tässä suhteessa. Puheeni loppuosassa aina mainita neljä seikkaa johtopäätöksenomaisesti. Yksi niistä keskittyy naisten ihmisoikeuksiin, toinen erityisiin yhteiskunnan ryhmiin. Ja kolmas huomioni liittyy opettajien rooliin ja lopuksi vielä puhun rahoituksesta ja investoinneista. Joten koulujen pitäisi edesauttaa naisten ihmisoikeuksien parantamista. Koulun pitäisi olla se paikka, jossa sukupuoliin liittyviä stereotypioita puretaan. Koulut eivät tee tässä suhteessa riittävästi työtä lukuun ottamatta kenties jotkut pohjoismaiset esimerkit. Mitä nyt tarvitaan? Sukupuoliterveyttä koskeva ja naisten ihmisoikeuksia koskeva koulutus on tarpeellista, mutta kuitenkin uskonnollinen koulutus pikemminkin vie asioita väärään suuntaan. Internetissä tapahtuva seksuaalinen hyväksikäyttö on merkittävä ilmiö. 80 prosenttia uhreista on 11-15-vuotiaita tyttöjä. Tyttöjen ja poikien, varsinkin poikien mukanottaminen, kun puhututaan sukupuolen, sukupuolen kohdistuvaan väkivaltaan ja pyritään tekemään naisista vahvempia niin, että naiset eivät ole aina uhrin roolissa. Koulutus vaikuttaa myöskin työmarkkinoiden eriytymiseen ja tämän eriytymisen purkamiseen. Meidän täytyy pohtia sitä, mitä naiset voivat oppia, kuinka he voivat paremmin markkinoida itseään työmarkkinoilla paremmin. Tämä liittyy naisten taloudelliseen riippumattomuuteen ja myöhemmässä vaiheessa, kuten täällä jo mainittiin, naiset voivat paremmin osallistua myöskin päätösten tekoon kaikilla tasoilla ja saada poliittisia merkkitehtäviä. Naiset ovat usein köyheilyn varaa vaalikampanjoihin. Te poliitikkona tämän kaikki itse tiedätte, mitä vaikeuksia naisilla on. Tämä tekee naisista riippuvaisia joko liike-elämästä tai puoluejohdosta, ja heistä tulee pelinappuloita. Olin yhdeksän vuotta naisten poliittisen voimanottamisen työryhmässä mukana näin paljon esimerkkejä tällaista. Mikäli naiset opiskelevat lähinnä yhteiskuntatieteitä, joista jonka alan töistä maksetaan huonosti, eikä niinkään IT-alaa, niin silloin he marginalisoituvat. Tämä vaikuttaa naisten kokonaispätevyystasoon. Ja tietystikin meidän täytyy pohtia sitä, kuinka keskiasteen koulutuksessa saadaan muutoksia aikaan. Tästä te voitte havaita joitakin lukuja, jotka nyt jätän väliin, koska täällä on hyvin paljon puhut tämän aamun aikana. Mutta tästä te voitte havaita vetoomuksen, joka tässä kuussa laskettiin liikkeelle maaliskuun kahdeksannen päivän tiimoilta. Kyse on naisten maailmanlaajuisesta rahastosta. Tarkoituksena on pohtia, kuinka teknologia-aloilla saadaan kurottua sukupuolten välinen kuilu umpeen. Maailman tulevaisuus riippuu siitä, kuinka naiset ja tytöt saadaan mukaan tiede- ja teknologia-aloille. Olen vetonut, vedonnut hallitukseen ja alueisiin toimijoihin ja myöskin kansainvälisiin toimijoihin sen varmistamiseksi, että naiset otettaisiin tiede- ja teknologia-alan kehityksessä tärkeään asemaan. Haluamme poistaa esteet naisten osaistamista teknologian kehityksessä ja käytössä. Ja tiede- ja teknologia-alan koulutus on tarpeesta. Täytyy varmistaa, että naiset täysimittaiset osaavat myöskin innovointiin. Tämä edistää sitä, että tiede- ja teknologia-alan työpaikoilla naisten asema edistyy ja vastataan myöskin naisten ja tyttöjen tarpeisiin tämä naisten ihmisoikeuksista. Sitten muutama sananen jännitteestä, joka valitsee yhteiskunnan sisällä ja yhteiskunnallisten ryhmien kesken. Etniset jännitteet ensinnäkin ja sitten maahanmuuttajien asema. Entä romani naiset ja tytöt? Tehän tiedätte, että heillä on matalin koulutustaso. He käyttävät vain pari vuotta aikaa koulussa ja todennäköisesti ovat koulupurokkaita. Esimerkiksi siksi, että he usein hyvin varassa vaiheessa ovat raskaina, synnyttävät lapsia ja siksi heidän luku- ja kirjoitustaitonsa on erittäin matala. Mutta katsokaamme viimeistä lausetta tässä kaaviossa. Meidän ennistä koulutusta ja ennisten ryhmien koulutusteristävän järjestön johtajan toimista, että vuonna 2014 jotakin myönteistä kehitystä on saatu aikaan Bulgaariassa. Esimerkiksi romanin naiset ovat hieman vähemmän todennäköisiä koulupudokkaita he saavat hieman enemmän koulutusta kuin aikaisemmin. Oli hämmästyttävää, että viraston johtaja mainitsi, että kun tarkastin 3500 romaaniopiskelijaa yliopistossa, 2000 heistä oli tyttöjä. Tämä on todellinen askel eteenpäin. Muutama sanainen vielä maahanmuuttajista. Uskon, että tarvitsemme erityisohjelmia ja intensiivistä tutkimusta, joka kohdistuisi kansallisiin, kansallisten kielten käyttöön ja tyttöjen ja poikien kielten käyttöön. Entä sitten opettajat? Tarvitsemme sitoutuneita opettajia, miehiä ja naisia opettajiksi. Opettajien täytyy saada koulutusta myöskin sukupuolten tasa-arvoon liittyvistä kysymyksistä. Ja painotan, että miesten ja naisten kuulolla opettajina. Minua hämmästytti suorastaan, kun tarkastelin naisten oikeuksien valiokunnan jäseniä ja havaitsin, että siinä on vain kaksi miestä ja 35 jäsentä valiokunnassa. Onneksi olkoon näille kahdelle miehelle. 50 prosenttia on miehiä paikalla, mutta valitettavasti Meppejä ei ole 50 prosenttia. Siksi minä painotan juuri opettajienkin kohdalla miehiä ja naisia. Tarvitaan myöskin satsauksia, rahoitusta, koulutusta varten. Valitettavaa kyllä minun maani ei ole tässä hyvä esimerkki, koska 3,5 prosenttia vain PKTLstä menee koulutukseen. Tämä on, ei todellakaan ole tarpeen, äh, tarpeeksi suuri summa. Ja vielä lopuksi. Tasa-arvon perusta liittyy siihen, että kaikilla opiskelijoilla täytyy olla mahdollisuus saada koulutusta, korkealaatuista, julkista koulutusta. Johtopäätöksenomaisesti haluaisin siterata sitä, mitä mainittiin vuonna 2016 2020 asiakirjan luonnoksessa, joka liittyy minunkin järjestöni peräänkuuluttamaan pyrkimykseen me haluamme ja ulkoista, laadukasta koulutusta, sitä, että jäsenvaltioita voimanotetaan vaihtamaan parhaita käytänteitä keskenään, mutta myöskin kolmansien maiden kanssa. Kiitos paljon. Tähän minunkin järjestäni pyrkii. Kiitos. Many, many thanks for this important tools and tools. Kiitoksia näistä tärkeistä välineistä ja myös näistä kokemuksista ja ehdotuksista. Suuret kiitokset. Seuraavana annan puheenvuoron toiselle alustajalle myös kymmeneksi minuutiksi. Rova Zeilinger on aktivisti ja kouluttaja, joka tekee, on tehnyt työtä naisiin kohdistuvan väkivallan alalla ja julkaissut käsikirjaa ja ja pyrkinyt voimaannuttamaan naisia itsepuolustuksen avulla. Ähm, Kiitoksia puheenjohtaja. Olen täällä kertomassa asiasta, joka sopii siihen, mitä aikaisempi puhuja sanoi, e, tällainen muu kuin muodollinen koulutus, kasvatuspuoli. Olen täällä puhumassa feministisestä itsepuolustuksesta kuulette sanaa feministinen suustani varsin paljon, koska uskon, että keskeinen muutos, joka meidän täytyy saavuttaa ja todellinen tasa-arvo ei ole mahdollista ilman feminismiä. Joten feministinen itsepuolustus on perinne, 110 vuotta vanha, se on juurtunut kriittiseen aikuiskasvatukseen ja näin se pyrkii kehittämään naisten ja tyttöjen itsenäisyyttä, kriittistä ajattelua, mitä tulee sosiaalisiin, poliittisiin, taloudellisiin, kulttuurisiin oloihin, joissa elämme ja minkä takia olemme epätasa-arvoisia. Ja tässä pyritään myös edistämään solidaarisuutta naisten kesken me sovellamme periaatteita, jotka ovat peräisin feministisestä pedagogiikasta. Ensinnäkin johdonmukaisuus pedagogisten tavoitteiden ja metodeiden, metodeiden, metodeiden välillä. Tämä tarkoittaa sitä, että jos haluaa kehittää omaa itsenäisyyttä, niin pitää tavallaan saada voimaa ja oppia, miten toimia jämäkästi. Tässä on kyse haastamisesta, valtatasapainon haastamista, haastamisesta esimerkiksi opettajina ja koululaisten välillä. Toinen periaate on nähdä henkilö kokonaisuutena. Yhteiskunnan jäsen ei ole kyse vain yksilöstä, oppimisessa ole kyse vain älyllisistä kyvyistä, vaan kyse on myös omasta kehosta, itsetuntemuksesta, siitä, että pystyy tekemään omia valintoja omassa elämässään. Ja kaikki tämä liittyy vielä tähän ympäristöön, jossa elää. Sitten puolueellisuus on sellainen vakaumus, että jokainen tyttö ja nainen on oman elämänsä asiantuntija ja opettajina meidän vastuullemme kuuluu ottaa kantaa heidän puolestaan ja auttaa heitä tekemään oikeita elämänvalintoja ja toteuttamaan niitä, vaikka henkilökohtaisesti emme olekaan samaa mieltä näistä heidän valinnoistaan. Kun opetan feminististä itsepuolustusta, tämä tarkoittaa sitä, että en suinkaan puhu pelkästään tästä, vaan olen itse aktiivinen muissakin kysymyksissä, jotka liittyvät tasa-arvokysymyksiin. Ja erittäin tärkeä osa on se, että tavallaan demystifioidaan kaikenlaiset sortojärjestelmät, ei vain su- sukupuoleen perustuvat syrjintä, vaan ikään, rotuun, ö, seksuaaliseen suuntautuneisuuteen, taistella kaikenlaisia fobioita ja ismejä vastaan. Siis tämä on tällaista laajalaista feminismiä. Minä puhun aktivistina, joka toimii varsin pienessä järjestössä täällä Brysselissä. Me olemme ranskan ja hollanninkielisiä ja meillä on myös paljon kansainvälistä yleisöä tässä kaupungissa. Me pyrimme kehittämään sitä, että voidaan ennaltaehkäistä väkivaltaa, joka perustuu sukupuoleen. Me pyrimme siis ennaltaehkäisemään kaikkea tällaista ikävää. Me teemme työtä varsin pienessä ryhmässä ja joka päivä kamppailemme, jotta selviytyisimme, pystyisimme maksamaan palkat saamaan apurahoja ja hakemuksia tehtyjä. Täytämme kaikenlaisia kaavakkeita, raportoimme ja niin, niin edelleen. Ja olen aivan varma, että suurimmassa osassa maissa, jotka ovat täälläkin läsnä, siellä on aivan meidän kaltaisiamme pieniä kamppailevia järjestöjä, jotka ovat näkymättömiä ja niitä ei ollenkaan mitenkään tunnusteta virallisessa mielessä. Tietysti järjestämme itsepuolustustunteja, kursseja, mutta työstä, sitten puhumme myös pelon kulttuurista, turvattomuuden tunteesta ja yritämme saada naiset tuntemaan itsensä turvallisemmaksi yhteiskunnassa, jotta he voivat käyttää julkisia tiloja hyväksi. on kyse sitten kadusta, politiikasta tai mediasta. Ja vielä tätä kautta olemme pystyneet kouluttamaan 700 tyttöä ja naista vuodessa ylikin ja me myös pidämme tällaisia johdantokursseja, julka, meillä on julkaisuja, järjestämme konferensseja ja sellaista. No mitä sitten tämä feministinen itsepuolustus on? Kun puhutaan itsepuolustuksesta, ajatellaan ähm, Mart- punching, kicking and scratching. Well, some... mutta ei ole välttämättä kyse siitä tekin nyt osittain kuuluu tähän, mutta enemmän on kyse siitä, että tuntee itsensä, on itse varmaan antaa itselleen oikeuden sanoa ei ja tehdä omat valintansa. Joten yksi määritelmä, koska on monella, monenlaisia ajatuksia tästä lajista. Jotkut ajattelevat sitä, että kaikki opettajat ovat samaa mieltä itsepuolesta. Se on kaikkea, mikä tekee naisten ja tyttöjen elämästä turvallisempaa. Ja suurin osa metodeista, jotka minä tiedän, eh, ensinnäkin pyritään opettamaan kriittistä ajattelua ja opettamaan mm, mistä on kyse, kun puhutaan väkivaltamaisia kohtaan, keitä, keitä, ketkä ovat näitä rikoksentekijöitä ja niin edelleen. Meidän meidän pitää pystyä valmistautumaan siihen, että pystymme myötä ennaltaehkäisemään toimintaa. Mitä voimme tehdä mikä toimii, pitää tuntea oikeutensa, lakinsa, yhteiskunnassa, joka elää, minkälaisia palveluita on käytettävissä, jos niitä tarvitsee. Sitten toinen pääosa, erilaiset mm, itsevarmuustekniikat. Meillä on paljon roolipelejä. Käytämme näitä välineitä hyväksemme, jotta voidaan reagoida päivittäisissä tilanteissa asettamaan rajoja, jos niitä ei kunnioiteta, milloin syrjintää tapahtuu, kun ihmiset tekevät asioita, joista ei vain pidä. Miten silloin toimitaan? Ja me yritämme auttamaan, miten näissä tilanteissa toimitaan. Ja moni, usein näissä tilanteissa ei tarvita, tarvita, tarvitse lyödä ketään Jotakin pitää tehdä, pitää ehkä puhua, mutta miten pitää puhua, jotta voi lopettaa tällaisen tilanteen alkuunsa. Sitten tietysti on fyysistä suojelua ja suojelutekniikoita, ne ovat varsin yksinkertaisia helppoja toteuttaa, mutta on yksi ero verrattuna taistelulajeihin. Nämä taidot voi oppia ihan parissa päivässä eikä tarvitse vuosien koulutusta, jotta tämän kaiken hallitsee. Erittäin tärkeää on psykologinen valmistautuminen. Pitää voittaa poistaa esteet, jotka olemme sisäistäneet kasvatuksen koulutuksemme aikana, jotta pystymme tätä kautta itse hoita, huolehtimaan itseämme. Voimme estää ikävät tilanteet ja jos täytyy jotakin muuta loukata, niin kuitenkin tässäkin tilanteessa pysyy itse turvassa. Feministinen itsepuolustus ei ole henk- henkilökohtaista kehittämistä, vaan se on kollektiivista koulutusta, kasvattamista kehitetään strategioita naisten kesken, kollektiivisia strategioita ja kyse on myös solidaarisuudesta. Yksi erittäin tärkeä viesti tunneillamme on, että jos haluaa todellakin muuttaa yhteiskuntaa, jossa elää, silloin ei voi toimia yksin, vaan pitää tukeutua muihin naisiin, tehdä, saada aikaan näitä muutoksia yhdessä. Itsepuolustus, feministinen itsepuolustus on omien rajojen tuntemista, pitää tietää, koska näitä rajoja ei noudateta ja pitää pystyä sanomaan ei ja antaa itselle myös oikeus sanoa ei ja, ja oikeus sille, että on omat rajat. Sitten on fyysisiä itsepuolustustekniikoita. Tässä näkyy kuva yhdestä sellaisesta. Ja kyse on myös siitä, minkälaista elämä, turvallinen elämä on tytölle ja naisille ja miten tähän tavoitteeseen päästään, niin yksi iso kysymys, kun puhutaan väkivallan ennaltaehkäisystä, on, että toimiiko tämä. Ja hyvä vast- uutinen on, että kyllä tämä toimii. Tutkimusta on tehty paljon 70-luvulta lähtien. Tämä kaikki osoittaa aivan selvästi, että naiset, jotka vastustavat väkivaltaa, heillä on erittäin hyvät mahdollisuudet päästä tästä ikävästä tilanteesta eroon. Se, mikä myös toimii, on, että reagoidaan varhaisessa vaiheessa. Kannattaa kuunnella omaa, omia vaistojaan sekin auttaa, että reagoi aggressiivisesti eikä pelokkaasti ja arasti. Ja, pel- ja sitten erittäin tärkeää on käyttää ei vain yhtä strategia, vaan useita. Ja kaikkein te- tehokkaimmat ovat huutaminen ja pois juokseminen, niin nämä tässä juttuja. Sitten yksi asia itse puolustuksessa on, että jos sanotaan, että jos vastustaa tilanne pahenee, mutta ei näin ei olekaan. Pahinta, mitä voi tehdä, on pysyä passiivisena. Silloin riski on kaikkein suurin. Se on pahin strategia. Ja jos vastustaa sanallisesti tai sanattomasti tai fyysisesti, silloin on parhaat tilaisuudet päästä vähimmällä vahingolla eroon hankalasta paikasta. Mutta väkivallan ennaltaehkäisyn lisäksi se feministinen itsepuolustus vaikuttaa muullakin tavalla on tehty tut- tutkimuksia, joiden mukaan naiset ja tytöt, jotka ovat, ovat osallistuneet tämän tyyppisille kursseille, heillä on, he ovat tehokkaampia. He ovat vakuuttuneita siitä, että he voivat vaikuttaa omaan elämäänsä, pystyvät muuttamaan elämäänsä, voivat tehdä päätöksiä. He ovat myös aktiivisempia, riippumattomampia, itsenäisempiä, pelkäävät vähemmän, ja heillä on tällaista välttämiskarttamiskäyttöä, joka estää naisten liikkuvuutta ja osallistumista yhteiskunnan elämään. Yksi tällainen käyttäytymismalli on se, että jää kotiin, ei mene ulos yksin, vai menee tiettyihin paikkoihin, koska muut paikat taas eivät ole turvallisia. Feministinen itsepuolustus parantaa myös kehonkuvaa, se vähentää stereotypioita ja auttaa lisäämään itseluottamusta ja tätä voidaan käyttää jopa te- terapiassa, jos on joutunut sukupuolisen väkivallan kohteeksi. Olen todella intohimoinen tästä asiasta, olen harjoittanut alaa yli 20 vuotta jo, mutta tämä itse puolustus tarvitsee paljon tukea naisten liikkeeltä, mutta myös viralliselta establishmentiltä. ei puhuttaisi tyttöjen itse puolustamisesta kouluissa tulevassa äh, raportissa EUn, EUsta, jossa käsitellään naisten ja tyttöjen voimaannuttamista. Tämä pitäisi järjestää myös kansallisia kampanjoita, kun toimitaan väkivaltaa vastaan, joka koostuu naisiin, tyttöihin ja lapsiin. Erittäin tärkeää on myös, että feministinen itsepuolustus on naisten aluetta ja meidän pitää puolustaa tätä aluetta, koska nämä ovat turvallisuuden alueita, joissa tytöt ja naiset voivat rauhassa kokoontua, miettiä rauhassa elämäänsä, kehittää strategioita, jotka johtavat yhteiskunnalliseen muutokseen. Ja vielä lopuksi haluaisin kehottaa teitä kaikkia miettimään, miltä maailma näyttäisi, jos jokainen tyttö ja nainen tuntisi itsensä, tuntisi omat rajansa, antaisi itsellensä oikeuden asettaa rajojaan ja puolustamaan niitä, ja jotta jokainen nainen ja tyttö pystyisi sanomaan ei ja saamaan myös muut noudattamaan omaa kieltoaan. Thank you. Kiitoksia. Kiitoksia näistä ehdotuksista. Ne voivat olla kiinnostavia meillekin. Nämä pehmeät taidot, jotka eivät aina ole niin kovin pehmeitäkään, ovat tärkeä puoli. Ja nämä viittaukset tunteiden ja selkkauksen hallinnointiin olivat hyvin tärkeitä ja kiinnostavia. Seuraavana annan puheenvuoron kollegalleni Liliana Rodriguezille. Hän muutaman viikon päästä esittelee mietinnön, jonka aiheena on tyttöjen voimaanottaminen koulutuksen kautta Euroopan unionissa. Ja tämän puheenvuoro päättää kokouksen. Olen pahoillani, minun on lähdettävä lehdistötilaisuuteen Iratsin kanssa, joten annan teille puheenvuoron ja samalla puheenjohtajuudenkin, niin että Sitten meillä on ehkä vielä viisi, meillä on nyt vielä 15 minuuttia tulkkauksen kanssa aikaa ja tämän jälkeen päätämme kokouksen. Kiitoksia. thank you. Uh, I only have... Kiitoksia. Minulla on vain 10 minuuttia aikaa, joten jätin aika paljon pois tästä puheenvuorostani. Esittelen tavoitteemme tätä mietintöä varten ja keskustelen joistakin tärkeimmistä mietinnön osista. Puhun portugalia, koska yleensä käytän äidinkieltä, niin toivon, että meillä on vielä tulkkaus tätä esitystä varten. Aivan ensiksi haluaisin kiittää henkilöitä, jotka ovat jääneet tänne loppuun asti. En nyt puhu mistään lainsäädännöstä puitteista, enkä antaa mitään lukuja, kun niistä on täällä jo puhuttu muutenkin. Tässä mietinnössä, taikka kun minulle ehdotettiin tätä mietintöä, niin minulla oli hyvin selvä asia, että tasa-arvossa on kysymys oikeudenmukaisuudesta, näkyvyydestä, voimaanottamista, vastuusta ja osallistumisesta julkiseen ja yksityiseen elämään molemmilta sukupuolelta. Nyt harppaan pari kappaletta tässä ja kouluissa tasa-arvovalistus on aloitettava mahdollisimman aikaisin, niin kuin monet ovat sanoneet. Jo peruskoulussa tai jopa esikoulussa niin, että sitä sitten jatketaan yläkoulussa ja korkeammassa koulutuksessa. Mietinnössä on seuraavat yleistavoitteet. Ensinnäkin ensimmäisenä tavoitteena on taata tasa-arvo ja voimaannuttaminen koulutuksessa kaikille tytöille. Toinen tavoite on pitää kiinni Istanbulin yleissopimuksesta. Siinä puhutaan koulutuksesta, syrjinnän ja tasa-arvo, syrjinnän välttämisen välineenä ja tasa-arvon edistämisen välineenä. Sitten edelleen halutaan luoda tasa-arvoinen koulutus, kulttuuria, valvoa kriittisistä opintosuunnitelmia ja pedagogista materiaalia. Tasa-arvo on varmistettava myös henkilökohtaisissa päätöksissä ja ammattielämässä naisten osuutta vastuutehtävissä ja johtotehtävissä on edistettävää. Edelleen on edistettävä taloudellista riippumattomuutta mm, molemmille sukupuolille. Tämän jälkeen pyrimme katsomaan, kuinka nämä, näihin tavoitteisiin päästään, millaisia konkreettisia toimia voidaan harkita Euroopan neuvoston yleissopimuksen pohjalta tieteellisillä ja aloilla, teknis, teknologisilla ja matemaattisilla alueilla olisi tärkeää saada naisia mukaan. Valistuskampanjoita olisi järjestettävä niin, niin että ammattivalinnat eivät olisi stereotypioiden mukaisia. Edelleen olisi valvottava mater, opittomateriaalia ja luotava kouluihin tasa-arvon henkeä. Edelleen olisi edistettävä tasa-arvovalistuskampanjoita vanhemmille ja parannettava miesten osuutta lasten kasvatuksessa ja olisi annettava rahoitustukea perheille niin, että voidaan auttaa tyttöjä ja naisia kouluissa. Sitten tämän parlamentin panoksista haluaisin kiittää yhteistä pohdinnoista erityistä Eera Maragallia on tärkeää, että mukana ovat kaikki ne, joilla epäsuoraan tai suoraan on tekemistä näiden kysymysten kanssa. Olemme määritelleet kolme pilaria. Koulutus, ensinnäkin opintosuunnitelmat ja materiaali. Ensinnäkin koulutuksesta olemme päättäneet, että on tärkeää, että aivan alusta asti puhuttaisiin tasa-arvosta myös opettajien koulutuksessa ja vir- virkamiesten ja koulutuslaitosten virkamiesten koulutuksessa on myös vanhemmat olisi otettava mukaan koulutuksen virkamiehiä ja yrittäjiä olisi koulutettava edelleen tasa-arvokoulutusta olisi annettava eri yhteisöille yhteisöjen rakenteiden kautta. Silvia Kostan sanojen mukaan mitään neutraalia koulua tai opintosuunnitelmaa ei ole olemassa. Siksi on tärkeää seuraava analyysi. Muodollisesti olisi asetettava rajoituksia jäsenvaltioille, että voitaisiin taata se, ettei sukupuoleen perustaa syrjintää tapahdu ja että voidaan valvoa opintosuunnitelmia koulutus tutkimuskeskuksesta käsin. Olisi myös katsottavaa epämuodollista oppimista, jolla täydennetään muodollista opintosuunnitelmaa, niin että sielläkin tasa-arvo huomioitaisiin ja vahvistettaisiin tyttöjen itsetuntoa ja myös itse puolustusta, erilaiset teknologisia ja tieteellisiäkin pätevyyksiä olisi edisautettava. Näin voitaisiin helpottaa ammattivalintaa ilman stereotypioita ja myös kannustaa yrittäjyyteen. Haluaisimme puhua myös tästä ikään kuin piilotetusta opintosuunnitelmasta tämä Hidden Curricula, josta on paljon puhuttu Yhdysvalloissa. Siinä puhutaan toimista, joita tarjotaan eh, tahallisesti tai tahattomasti eri taholta koulussa esimerkiksi opettajien olisi työstettävä tällaista hiljaista kurrikulaa sekä esiopetuksessa että myöhemmin koulutuksen ja tasa-arvon asiantuntijoita sitten olisi autettava kouluja. Edelleen olisi tärkeää, että nuoret, nuorilta pyydettäisiin aktiivisempaa osallistumista yhteiskunnan elämään ja politiikkaan. Tämä prosessi alkaisi jo kouluista. Näin pyritään siihen, että asianomaista henkeä luodaan. Ja tyttöjä ja naisia pyritään ohjaamaan ammattivalintoihin, jossa myös tiede olisi vahvemmin mukana niin, ettei mitään erottamista tapahtuisi uravalinnoissa. Voitaisiin ajatella mieskiintiöitä esi- ja alkuopetuksen opettajien paikalle. Aikaa ei oikein ole, niin hyppään tässä vähän kappaleita eteenpäin. Aikaisemmin puhuin eh, informaatio- ja viestintäteknologiasta. Nämä ovat erittäin tärkeitä, jotta vältetään kybermaailmassa tapahtuvaa häirintä. Koulutuslaitokset ja kunnat voisivat tulla perustaa neuvostoja, joilla olisi selkeä tavoite. Niitä valmistetaan tasa-arvon valvominen. Meidän olisi päästävä eroon tas, mm, stereotypeista aivan alkukoulusta asti. Vain näin yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja taloudelliset rakenteet voisivat olla sellaisia, joissa naiset voivat toimia niillä aloilla, jotka he itse valitsevat. Oikeus äitiyteen on aihe, josta on puhuttu. Ei voi olla niin, että, sitä nä- että se nähdään esteenä ammattiuralle, vaan se on myönteinen osa naisen yksityiselämää ja, tai yhteiskunnan jatkuvuudesta. Samaa voidaan soveltaa isyyteen opinto-ohjelmien osalta näitä olisi valvottava ja olisi myös huomioitava eri kurinpito menettelyt, joita on arvioitava näiden asiantuntijoiden taholta, niin että luotaisiin horisontaalisia ja rajat ylittäviä asiantuntijaryhmiä, joita voitaisiin rahoittaa horisontti 2020 ohjelmasta. Sitten opintomateriaalin osalta meidän olisi helpotettava teknologian käyttöä nuorille koulussa ja sen ulkopuolella olisi myös vältettävä sukupuolen perustava syrjintä, jota mahdollisesti on olemassa näillä aloilla. Ehdotamme myös sellaista pedagogista materiaalia, joka edistää tasa-arvoa ja perustettaisiin opettajien ja oppilaiden välisiä ryhmiä, jotka käsittelisivät näitä asioita. Portugalissa näin on jo tehtykin. Haluamme, että tytöt ja pojat ovat äh, demokraattisten arvojen oppimisen keskiössä. Ja näin edesautetaan hyvää yhteiseloa yhteiskunnassa ainoastaan tältä pohjalta. Yhdenkään jäsenen ei tarvitse esittää mietintöjä, jolla vedottaisiin tasa-arvon ja ihmisarvon parantamiseen Euroopan unionissa. Tästä syystä suosittelemme, että luettaisiin eurooppalainen tasa-arvopalkinto kouluille ja näin kannustettaisiin toimintaan. Palkinto voitaisiin antaa niille kouluille, jotka esittelevät parhaan tasa-arvoprojektin. Ja ainoastaan näin voimme niin sanottua demokratiaturjaa, köyhyyttä ja syrjäytymistä. Tämä edellyttää todellisia investointeja, ei riitä pelkkä leikkauspolitiikka. Rahoitusta voidaan saada Horisontti 2020 investointiohjelmasta ja yhteisön rahastosta. Kiitoksia. Uh, I will open now the debate. Uh, I want to thank you, the other speakers. Haluan kiittää teitä ja myös muita puhujia. Ja nyt voimme vielä hiukan keskustella. Meillä on vain 15 minuuttia enää aikaa. Annan kaksi minuuttia per puhuja. I will give the word to... Puheenvuoron saa espanjalainen kansanedustaja Edustaja Kintanilen. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, parlamentin jäsenet. Ensin haluan onnitella kaikkia puhujia eri paneeleissa, jotka osallistuvat tähän tärkeään päivään Euroopan parlamentissa, koska nyt vietämme kansainvälistä naisten päivää. Minä uskon, että me puhumme siitä, miten naisia ja naisten ja tyttöjen asemaa pystytään parantamaan koulutuksen kautta voimaannuttamaan heitä. Kun tarkastellaan eri jäsenvaltioita Euroopan unionissa, me tiedämme kyllä, että 54 prosenttia naisista ovat yliopistotutkinnon saaneita Espanjassakin yli 60 prosenttia. Mitä tapahtuu sitten? Naiset eivät kuitenkaan ole päätöksenteon kahvoissa naiset ovat vähän esillä työelämässä. Minkä takia naiset edelleenkin ovat työttöminä eniten, koska naiset eivät vieläkään tee päätöksiä. Siitä tämä johtuu. Missä olemme epäonnistuneet, kun olemme pyrkineet kouluttamaan tasa-arvoisuuteen ja huolimatta yliopistokoulutu- siltikin yliopistokoulutuksen saaneet naiset eivät pääse johtamaan poliittiseen tai talouselämään ja niin edelleen. Tällään vietämme kansainvälistä naisten päivää. 40 vuotta sen jälkeen, kun pidettiin ensimmäinen naiskonferenssi Meksikossa. 20 vuotta siitä, kun pidettiin neljäs Pekingin konferenssi. Ja minkä takia me olemme epäonnistuneet? Minkä takia edelleenkin, edelleenkään naiset eivät ole päätöksenteossa mukana. YK on juuri vedonnut kaikkiin maailman hallituksiin. Meidän pitää voimaanottaa naisia, jotta pystymme voimaanottamaan koko ihmiskuntaa. Siitähän tässä on kyse, että me miehet ja naiset, jotka kuulumme näistä asian valiokuntiin ja tasa-arvovaliokuntiin, jäsenvaltioiden parlamenteissa ja myös täällä Euroopan parlamentissa. Yeah ja siellä tullaan keskustelemaan tästä loppuasiakirjasta, joka ja liittyy edelleenkin Pekingin kokoukseen. Meidän pitää nyt saada äänemme kuuluviin. Meidän pitää tehdä kaikki mahdollinen, jotta Euroopan unionin äänellä ääni on selkeä ja pyrkii tätä kautta vahvistamaan naisia myös eri asemassa myös päätöksenteossa, koska asiakirja, joka äh, hyväksytään YKssa, on asiakirja, jonka takana ovat maat, jotka eivät halua naisten edistymistä ja täälläkin meitä, meidän täytyy sanoa suoraan, että on hallituksia, joissa ei ole naisia ministereinä. Ja kun ei ole naisia hallituksessa mukana, silloin naiset eivät näy politiikassakaan. Kiitoksia. Eh, darei palavra agora eh, senhora Nyt eh, voin antaa seuraavaksi puheenvuoron Ranskan edustaja Kutellille. No, siinä tapauksessa Rova Berber puhuu seuraavana yhdistyneestä kuningaskunnasta. Thank you. Uh, thank you. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia myöskin puhujille erittäin mielenkiintoisista esityksistä kautta aamupäivän. Minä hämmästyttää aina se, että kehittyvissä maissa tyttöjen koulun käyntiä rajoittaa eniten vessojen puute ja saniteettipalveluiden puute. Ihmisillä on enemmän kännyköitä kuin mahdollisuus käyttää vessaa. Euroopassa on itsestään selvää, että tytöt ja pojat menevät käyvät koulua. Kyse on standardeista ja odotuksista, jotka viestitämme lapsille, mitä tytöltä odotetaan koulussa. Siitä nyt kenkäporista. Tämä puhuttiin myöskin sukupuolivalistuksesta. Tämä on tärkeää tytölle, mutta myös yhtä lailla miehille. Mikäli pojille opetettaisiin myöskin ihmissuhdetaitoja ja parempia tapoja toimia, niin kenties sitten ei tarvittaisi erityiskoulutusta tytöille itsepuolustuksessa. Paljon enemmän voitaisiin tehdä sukupuolikysymysten tiimolta valistuksen antamiseksi ja munkin valistuksen antamiseksi. Hormoneilla on erittäin suuri merkitys kaikkien nuorten kehityksessä. Tätä ei useinkaan tunnusteta. Tytöt ja pojat oppivat eri aikaan, eri tavoilla asioita. Tämä ei tarkoita sitä, että heidät pitäisi laittaa eri kouluun, niin kuin joissakin maissa tehdään, vaan pikemminkin kyse on siitä, pitäisi tunnustaa tämä tosiasia ja ottaa tämä huomioon kouluissa. Kenties pitäisi hieman eriyttää koulutusjärjestelmiä, mutta vähintäänkin sekä tytölle että pojille sopivaa koulutusta täytyy olla. Minä jätin koulun kesken 15-vuotiaana. Isäni kuvitteli, että hän itse löytää minulle paremman, paremminkin miehen kuin koulusta sen löytäisin, mutta hän oli väärässä. Ne, jotka jättävät koulunsa kesken tai koulupudokkaita, usein joutuvat vaikeuksiin. Ja sitten he ensimmäisenä joutuvat leikkurin alle, kun leikkauksia joudutaan tekemään. Ja nyt tänä päivänä tästä kaikesta huolimatta olen Euroopan parlamentin jäsen. Diria agora palavra então eh, à senhora Benjamin, que é deputada da... Seuraavana edustaja Benjamin, hän on Englannista. Um, uh, Kiitoksia puheenjohtajan kunnia olla tänään mukana edustamassa Yhdistyneen kuningaskunnan parlamenttia ylähuonetta. Olen myös kanslerina Exeterin yliopistossa ja itse asiassa olen yksi harvoista kanslereista ja ensimmäinen musta naiskansleri yhdistyneessä kuningaskunnassa. Ja kun puhutaan väristä, olen aika surullinen nähdessäni, että olen yksi täällä on vain kaksi väristä henkilöä tänään. Ei pidä unohtaa, että kun ajatellaan moniarvoisuutta, niin tämä kysymys pitää ottaa huomioon myös koulutuksessa ja kasvatuksessa, jos halutaan eteenpäin päästä. Minun äitini aina tapasi sanoa minulle, kun olin pieni ja viidelle muudelle sisarukselle, että koulutus on passi elämään. Ja me aina tarttuimme tähän mahdollisuuteen. Siksi olen pyrkinyt aina vaikuttamaan maailmaan ja käyttänyt koulutusta elämän muuttamisessa, että saadaan maailma parempiin kantimiin. Ja jos naiset voivat, saavat osallistua tähän muutosprosessiin, silloin itse asiassa tarvitaan tällaista muutosta maailmassa. Kaikenlaisten naisten pitää voida täyttää oma roolinsa ja viedä haavoittuvaista maailmaamme parempaan, myötätuntoisempaan, ymmärtäväisempään suuntaan, missä kaikki tuntevat itsensä arvostetuiksi. Ja niin kuin aikaisemmin olemme kuulleet ja sanoneet, että jotta tässä prosessissa voidaan auttaa, miesten pitää ymmärtää, että heidän täytyy suorittaa oma osansa. Ja ehkä tämä alkaa suhde kasvatuksesta, sukupuolikasvatuksesta. On välttämätöntä osoittaa heille ja saada heidät ymmärtämään myös, kuinka tärkeää tasa-arvo sukupuolten välillä on ja poistaa tällainen tietämättömyys, joka liittyy epätasa-arvoon ja sukupuolisen väkivaltaan. Olen todella huolissani, että lapset tällä hetkellä altistetaan nettipornolle. Siellä lapset näkevät naisia tavalla, joka ei ole oikea tapa eteenpäin. Se, miten naisia kohdellaan ja miten heidät näytetään. Ja seksuaalikasvatuksen kautta varmasti saamme nuoret ja lapset muuttamaan ajattelua, niin voimme opettaa myös lapsille ja nuorille, miten filosofian kautta, luottamuksen kasvatuksen kautta he uskaltavat tehdä asioita toisella tavalla, jotta maailmamme sitten myös muuttuu. Eh, e- eh, Kiitoksia pyydän, että pidätte kiinni kahden minuutin puheajasta. Muussa tapauksessa jäämme tänne ilman tulkkeja. Meri Moran Irlannista. Thank you, thank you very... Kiitoksia paljon. Olisin nyt äh, todeta, että on hienoa, että saan puhua tässä konferenssissa tänään. Tämä on loistava konferenssi. Hienoa, että täällä on niin moni nainen paikan päällä tänään. Suuransa siitä, mitä halusin sanoa, on tullut jo mainituksi, mutta emme voi liikaa painottaa niitä seikkoja, joita tänään on mainittu. Nyt voisin puhua Iranin koulutusjärjestelmästä, joka rakenteellisesti asettaa tytöt ja pojat eriarvoiseen asemaan. Monissa muissakin maissa on nähty, että joillakin alueilla tytöt ovat aliedustettuina ja joillakin alueilla pojat ovat aliedustettuina. Nykyinen hallituksen politiikka kehittää keskittyy sukupuolineutraaliin tasa-arvoiseen keskiarvo, keskiasteen koulutukseen. Joltakin saattaa puuttua itsetuntoa, itseluottamusta, mutta yksi ala, jolta tytöt ovat alistettu, on teknologia ja tiede, luonnontieteelliset, luonnontieteelliset alata. Meidän täytyy parantaa luonnontieteiden, matematiikan ja teknologia-alan tyttöjen osuutta koulutuksen saanti, paluu takaisin koulutuksen piiriin, työelämä ja viiden lapsen kasvattaminen ovat värittäneet äh, elämääni ja politiikkaan tulin vasta hiljattain mukaan ja uskoakseni meidän täytyy antaa naisille kaikki mahdollisuudet äh, saada niin paljon koulutusta kuin he haluavat. Joku täällä sanoi, että kolme vuotta sitten en en olisi voinut kuvitellakaan, että voisin puhua täällä Euroopan parlamentissa. Meillä täytyy antaa naisille mahdollisuuksia, tilaisuuksia. Ja uskon, että me, mikäli näin teemme, saamme tuloksia aikaan. Yksi asia, jonka suhteen tilanne on parantunut viime aikoina, varsinkin kehittyneissä maissa, on se, että vaikka kortuksen piirissä on edelleenkin esteitä, niin naiset, jotka haluavat takaisin työelämään tai koulutukseen, on otettu huomioon lastenhoitokustannukset ja lastenhoidon saatavuus ovat valtavan suuri este edelleenkin mukaan luettuna ne kustannukset ja muuten syntyy siitä, että haluaa takaisin koulutuksen piiriin. Emme voi riittävästi painottaa myöskään sitä hyötyä, joka on koulutuksen saamisella, kun tarkastellaan ihmisten itseluottamusta. koulutuksesta, kun on kyse Iranissa, meillä on 27 tämän äh, naisten osuus on edelleenkin aliedustettu. 27 jäsentä vain on parlamentissa naisia, mutta koulutuksen ja valistuksen kautta toivottavasti paranee. Viimeinen puhuja saa vain yhden minuutin, koska meillä ei valitettavasti ole enää tulkausaikaa. Malusik Serbiasta. Poštovane dame i gospodo,

Me pyritään antamaan mahdollisuus koulutukseen kaikille lapsille ja myös vammaisille. Yksi tärkeimmistä tavoitteista koskee tasa-arvoa kaikessa suhteessa, mukaan lukien myös ikäsyrjimättömyys ja monikulttuurisuus. Teksti oppikirjoissa – näkyy tiettyjä puutteita. Yhteiskuntiin tulee muutoksia koulutusjärjestelmän kautta. Naisten oikeuksiin ja tasa-arvoon pyritään saamaan parannusta vuoteen 2020 mennessä. Tavoitteena on mahdollistaa kaikkien yksilön kehittyminen. Naisilla olisi erityinen rooli politiikassa ja yhteiskunnallisilla aloilla. Huomioidaan Serbian tilanne modernissa maailmassa ja EU:ssa ja huomioidaan nykyinen koulutuksen tila Serbiassa. Meillä on useita tavoitteita pyrimme parantamaan koulutuksen laatua ja mahdollistamaan sen, että mahdollisimman monet Serbiassa pääsevät kattavasti käymään koulua esikoulusta korkeakoulutukseen asteen mukaan lukien elinikäinen oppiminen. Ja huomioidaan yksilöiden tarpeet. Serbian koulutusstrategia on olemassa. Se ulottuu vuoteen 2020 asti. Mikrofoni puuttuu. Thank you so much. Uh, I... Kiitoksia paljon. Pelkäänpä nyt, että joudun lopettamaan tämän kokouksen tähän. Kiitoksia kaikille. Haluaisin kutsua teidät toiseen kerrokseen aulatilassa järjestettyyn cocktail-tilaisuuteen. Tervetuloa sinne.